witam państwa zbliża się kwadrans akademicki a że wysłuchania No niin, nyt e, akateeminen vartti on tässä lähestulkoon vierähtänyt, joten voimme aloitella. Meitä odottaa seminaari, tieteellisakateemista toimintaa tulossa, joten akateeminen vartti oli tässä ihan paikallaan. Hyvää huomenta kaikille, erityisesti vieraillemme. Ensin käsittelemme siis todella hedelmä- ja vihansalaa koskevien EU-sääntöjen uudistamista seminaarissamme. Tämä aihe on Euroopan Maatalouden kannalta äärimmäisen keskeinen aihe ala on saanut tukemme jo vuosien ajan ja ala on keskeisellä sijalla elintarviketurvallisuuden ja elintarvikkeiden laadun kannalta. Agrivaliokunta on laatinut mietinnön aiheesta Tämä on liittynyt vuoden 2007 jälkeisiin YMPn uudistuksiin ja esittelijänä tässä on ollut edustaja Melo. Seminaarin tarkoituksena on esittää eu lainsäädäntöön tällä alalla mahdollisia parannusehdotuksia, tehdä suosituksia nykytilanteen analysoinnin kautta katsotaan, miten tilanne on kehittynyt. Ja meidän täytyy pystyä mukautumaan alan vaatimuksiin ja tuottajien vaateisiin. me on tänään Jos Baiman Wageningen yliopistosta Alankomaista. Hän pitää ensimmäisen puheenvuoron. Tiedämme, että hedelmä- ja vihannesala on erittäin tärkeä esimerkiksi Alankomaissa. Ja sitten toiseksi kuulemme Luciano Trentinia ja Jacques Daskia hänen jälkeensä. He edustavat eurooppalaisten alueiden hedelmien ja vihannesten tuottajajärjestöä. Herra Baiman käsittelee näitä asioita Pohjois-Euroopan näkökulmasta ja Trentini puolestaan eteläisten EUn jäsenvaltioiden näkökulmasta. Kuten tiedätte, EUn maatalous on erittäin monimuotoista eri syistä. Ja kaikki nämä erityispiirteet on syytä ottaa huomioon myös näissä esityksissä ja siksi kutsuimme paikalle juuri nämä asiantuntijat emme voi ajatella mitään yhden koon ratkaisua kaikille alueille, eri maantieteellisille alueille. Näin voinkin antaa sitten puheenvuoron herra Bäimanille. Olemme korvatarkkana. Olkaa hyvä. Okei, thank you, Mr. Sikirski. Um... Kiitoksia, edustaja Sikirski. Kiitoksia tästä kutsusta. Kiitoksia siitä, että voin olla täällä tärkeässä valiokuntakokouksessa esittelemässä tämän. Kiitän myös edustaja Ragunoffia, joka on hoitanut nämä käytännön valmistelut. On kunnia saada olla täällä ja esitellä teille joitakin niistä ajatuksista, joita pohjoiseurooppalaisissa maissa on vallalla, kun tarkastellaan hevi-alan mahdollisia uudistuksia. Olen valmistellut teille tällaisen PowerPoint-esityksen. Katsokaa ensin tätä esitykseni luonnosta. Aloitan tietystä päätelmistä. Koska tässä esityksessä on paljon yksityiskohtia, jos jossain kohden eksyttä, niin ainakin teillä nämä päätelmät on olemassa. Ja sen jälkeen sitten puhun näistä muutoksista, mitä hevialalla on tapahtumassa, varsinkin pohjoisissa jäsenvaltioissa näytä myöskin lukuja siitä, miten järjestäytymisaste on muuttunut, kuinka viljelijät ovat mukana tuottajajärjestöissä ja mikä osa hevituotannosta Euroopassa markkinoidaan noiden tuottajajärjestöjen kautta. Haluaisin painottaa sitä, että minun esitykseni pääasiassa keskittyy nimenomaan tähän tuottajajärjestökysymykseen, jotka ne ovat erittäin tärkeitä nimittäin heavy-alalla. Ja se oikeuttaa sen, että keskitytään nimenomaan siihen, mitä nämä organisaatiot ovat, mikä niiden vaikutus on ollut vuosien aikana, varsinkin viimeisen kymmenen vuoden aikana – ja erityisesti kasvu tällä puolella on tärkeää. Sitten haluaisin painottaa muutamaa avainkysymystä, sillä nämähän ovat tietyllä tavalla osuuskuntia, nämä tuottajajärjestöjä. Tietyssä maassa ne ovatkin nimenomaan juridisesti katsoen osuuskuntamuotoisia. Ja Euroopan lainsäädäntö kuitenkaan ei vaadi tällaista järjestäytymistä – siitä huolimatta monissa jäsenvaltioissa Euroopan unionissa on oltu sitä mieltä, että, että meillä on näin hyvä oikeudellinen yksikkö, niin miksi sitten tuotejärjestöt eivät voisi olla sitä. Ja ovatpa ne sitten osuuskuntia tai eivät, niin ainakin ne toimivat osuuskuntahenkisesti. henkisesti. Ja sitten muutama kokemus myös tämänhetkisestä järjestelystä. Katson näitä ongelmia ja lopetan sitten tiettyihin suosituksiin. Eli muutama asia. Minusta olen Wageningen yliopistosta. Yliopisto on suhteellisen pieni, 10 000 opiskelijaa, mutta se on nimenomaan Alankomaiden äh, bioteteisiin kestävyyteen, maatalouteen ja tämänkaltaisiin tieteen aloihin erikoistunut yliopisto. Me kaikki olemme mukana pyrkimässä parantamaan elämänlaatua. Henkilökohtainen taustani on liiketaloudesta ja hallinnosta ja tarkastelen siis hevi alaa ja sitä toimiiko se vai ei. Öö, liike-elämän näkökulmasta. Minä näen viljelmät yrityksinä ja tuottajajärjestöt yrityksinä. Eli minulla on taloustieteen, poliittisen, valtiotieteen opinnot taustalla. Pidän itseäni asiantuntijana maatalousosuuskunnissa Euroopassa, varsinkin kun kaksi vuotta sitten päätimme hankkeen, joka koski tukea viljelijä osuuskunnille. Euroopan komissio tilasi sen vaikka siinä oli myös Euroopan parlamentin taustalla. Ja kaksi vuotta sitten se vietiin päätökseen. Ja meiltä tuli 80 eri kertomusta tilanteesta ja osuuskuntien kehityksestä kautta Euroopan. Kaikki nämä kertomukset ovat saatavilla Euroopan komission internetsivuilta tai Wageningen yliopiston sivuilta. Kyseessä oli oikein hieno hanke, koska käsittääkseni ensimmäistä kertaa ikinä tehtiin kattava tutkimus, joka käsitteli maatalousosuuskuntia. Eli siinä tietoja minusta. Ja sitten nämä keskeiset päätelmäni. Ensinnäkin meillä on nopea rakenteellinen muutos tapahtumassa hevialalla – viljelmät kasvavat nopeasti. Erikoistumista tapahtuu ja tämä vaikuttaa myös näiden tilojen kysyntään ja niiden tukemisen eurooppalaisten viranomaisten puolelta. Toiseksi järjestäytymisaste tuottajajärjestöissä hevialalla on kasvanut valtavasti viimeisen kymmenen vuoden ajan – jos katsotaan näitä lukuja, niin se on selkeästi nähtävässä. Yhä useammat viljelijät käyttävät tuotejärjestöjä tuotteidensa markkinointiin. Järjestäytymisaste on myöskin tärkeässä asemassa ja Päätelmäni on se tässä vaiheessa, että ei tarvita mitään uusia sääntöjä. Saatetaan tarvita mukautuksia, mutta ei ehdottomasti uusia sääntöjä, jos täytäntöön pannaan sääntöjä tuottajajärjestöihin, kuten vapaaehtoisiin yhteistyöjärjestöihin. Siinä tarvitaan kehitys- toimintaa ja kasvua ja juridista varmuutta. Viljelijät haluavat tietää, mikä tilanne on viiden vuoden kuluttua. Nämä järjestöt ja tuottajat tekevät investointeja pitkällä aikavälillä. Eli heille on erittäin tärkeää saada selvyyttä sen suhteen, mitä merkitsee se, jos nyt investoidaan ja mitä merkitsee se, että saadaan tukia nyt? Millä tavalla voin mukauttaa omaa strategiani näihin markkinoilla? Ja miten se tuki, jota saan kansallisilta viranomaisilta, myöskin löytää paikkansa tässä? Muutama luku siis ensin pohjois maiden merkityksestä. Mitään kiinteää määritelmää näille maille ei ole, mutta me katsoimme kehitystä hevialalla. En tiedä, voitteko lukea kaikkia näitä lukuja. Pääkohtana on se, että jos nämä viisi maata otetaan Belgia, Saksa, Alankomaat, Puola ja yhdistynyt kuningaskunta, silloin saadaan Pohjois-Euroopan päähevituottajat mukaan. Ja sitten jos katsotaan, mitä erityyppisiä Vihannekset tuottavat porkkanat, sipulit, tomaatit, kurkku, punainen paprika, omenat ja päärynät ovat merkittävässä asemassa. Ja mitä nyt itse asiassa tapahtuu tällä alalla on nopea tilojen, tilamäärän lasku Belgiassa, Alankomaissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tässä sanotaan Puolaa mukaan, koska Puolan tilamäärät ovat niin paljon suuremmat, että eivät ne sopineet nätisti tähän taulukkoon. Mutta myös Puolassa on nähtävissä sama suuntaus. Ja nämä ovat nyt viimeisen viiden vuoden luvut 2005-2010 väliltä. Mutta selkeästi on nähtävissä, että Alankomaissa tilojen määrä on laskenut 15 prosentissa, Belgiassa 18 prosentilla, Saksassa 24 prosentilla ja yhdistyssä kuningaskunnassa jopa 34 prosentilla. Ihan lyhyessä ajassa, siis viidessä vuodessa, yli viidesosa, jopa yli kolmasosa jossain maissa näistä tiloista on hävinnyt. Ja kun katsotaan tuotantomääriä, niin se ei oikeastaan muutu juurikaan. Eli se ilmaisee sen, että tilojen koot, tilakoot kasvavat nopeasti, kuten myöskin automatisointi. Alankomainen luvut tässä näyttillä. Valitan, että tämä on miltei kokonaan hollanniksi, mutta tuossa selkeästi nähdään tuolla vasemmalla Y-akselilla tilojen määrä 600 se on laskenut alle 400 13 vuoden aikana, kun taas tuo sininen viiva näyttää keskimääräistä pinta-alaa, mikä on kasvussa. Tässä on kyse tomaatin kasvatuksesta. Ja päätelmä tuo keltainen käyrä osoittaa, että tilakoko kasvaa nopeasti. Ei anteeksi, sininen käyrä on keskimääräinen tilakoko, joka on kasvanut kahdesta hehtaarista kuuteen hehtaarin 13 vuodessa. Eli tämä vain osoittaa, miten nopeasti tilat kasvavat ja miten ammattimaista toiminta on kyseessä. No sitten jos katsotaan järjestäytymisastetta jäsenvaltioissa suhteessa tuoteorganisaatioihin, tämä on Euroopan komission vuoden 2014 kertomuksesta. Se osoittaa, että selkeitä eroja on olemassa järjestäytymisasteessa – keskimäärin Euroopassa ollaan 43 prosentin tasolla. Jossain maissa tuo järjestäytymisaste on paljon korkeampi ja jossain paljon matalampi. Ja voisimme ehkä tulkita tämän niin, että järjestely toimii hyvin joissakin maissa, mutta ei niin hyvin toisissa maissa. Olisin varovainen tämän päätelmän suhteen. Ja kun katsotaan näitä tuotantojärjestelyitä, tuotantojärjestöjä, niin nähdään, että tuotannon arvo, niitä ei ole kaikkia tässä nähtävissä, niin sininen viiva osoittaa tuottajien määrän, jotka ovat tunnustettujen järjestöjen jäseniä. Tämä on noussut 10 prosentista noin 16 prosenttiin vuodesta 2004-2010 asti. Mielenkiintoisempi on kuitenkin punainen käyrä, joka osoittaa tuotteiden osuuden, miten paljon markkina-arvosta myydään nimenomaan tuottajajärjestöille. Ja sen vuodesta 2004-2012 on mennyt 30 prosentista 47 prosenttiin mikä on kyllä suuri lisäys. Ei se 100 prosenttia ole, mutta kyllä se kasvussa on ja odotan sen edelleenkin kasvavan. Eli tästä luvusta päätellen arvioisin, että tämä vaikutus sen suhteen, että viljelijät innostuisivat tuottajajärjestöistä ja haluaisivat niiden jäseneksi, on ollut aika tehokas. Ja tässä on myös järjestäytymisastetta verrattu vuosilla 2004 2012 olen ottanut tämä Euroopan komission PowerPoint-esityksistä, eli näitä lukuja ei ole virallisesti julkaistu, mutta olettaisin niiden olevan oikeat. Ne selkeästi kuitenkin osoittavat, että punaiset pilarit ovat 2004 vuoden luku ja 2012 on sinisellä ne näyttävät, että kaikilla Euroopassa järjestäytymisaste on lisääntynyt. Ainoa maa, jossa näin ei ole tapahtunut, on Kreikka ja Yhdistynyt kuningaskunta. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on ollut tiettyjä ongelmia tuottajärjestöjen hyväksymisessä. Mutta jos nämä hoitaa huomioon, niin joissakin maissa on suuria muutoksia. Puolassa, Tsekissä, Espanjassa, Saksassa, Itävallassa – Italiassa. Ja tämä osoittaa sen, että se, että kannustetaan viljelijöitä liittymään osuuskuntien äh, on ollut erittäin menestyksellistä. Esimerkki siitä, millainen kehitys on ollut Alankomaissa, organisaatioasteen kehittyminen, on siirrytty 65 prosentista vuonna 2000 miltei 90 prosenttiin äskettäin ja äskettäin tuo määrä on hiukan laskenut. Ja tämä on myös se, mitä voidaan olettaa tapahtuvan muissa maissa. Syy, miksi näin on tapahtunut alakomassa viime vuosien aikana, ja minulla ei ole vielä niin aivan viime vuosien lukuja olemassa, mutta se todennäköisesti laskee vielä enemmän. Syy siihen on se, että jotkut viljelmät ovat niin suuria, että ne eivät enää halua olla tuottajärjestön jäsen, vaan ne ovat sitä mieltä, että ne kilpailevat kollegoidensa kanssa, eikä ole, eivät ole kollegoita. Ja tässä nyt puhutaan 50 hehtaarin kasvihuonetuotannosta esimerkiksi. Sellainen viljelmä ei tarvitse tuottajajärjestöä, se on riittävän vahva yksin olemaan mielenkiintoinen kumppani asiakkailleen. Niin monissa pohjois-eurooppalaisissa maissa tämä todennäköisesti tapahtuu. Enkä pitäisi tätä kielteisenä suuntauksena. Se on vain ilmaisu siitä, että ilmat ovat niin suuria, että eivät enää tarvitse tuottajajärjestöjä markkina-asemansa takaamiseen. No sitten joitakin lukuja, mitä saatiin aiemmassa tutkimuksesta, jonka mainitsin, joka koski maatalousosuuskuntia. Kuten totesin alussa, tuottajajärjestöt ovat osuuskuntatyyppi. Ne ovat joko oikein osuuskuntia tai sitten ne ovat niiden kaltaisia. Ne ovat viljelijäomisteisia. Eli niitä voidaan aivan oikein perustellusti verrata muihin osuuskuntiin. Tämä luku vuoden 2012 kertomuksestamme näyttää selkeästi, miten suuria vaihteluita maataloustuotteiden markkinoinnissa on. Suomi, Alankomaa, Tanska ja Ruotsi ovat kaikkein osuuskuntavoittoisimpia maita. Euroopassa. Ja sitten tuolla loppupäässä meillä on Unkaria, Kreikkaa, Slovakia, Lietoa, Romania, Bulgaria. Siellä juurikaan ei ole mitään osuuskuntia. Keskiarvo EU:ssa oli 40 prosenttia. Ja tämä koskee kaikkia eri maataloustuotteita, eli tämä ei koske pelkästään hedelmiä ja vihanneksia, vaan myös meijerituotteita, viljaa, sianlihaa, siipikarjaa, ja niin edelleen. Näytin tämän, koska halusin verrata sitä tuottajajärjestöjen järjestäytymisasteeseen. Ja jotta saisin hieman myöskin kuvattua sitä, mitä löydöksiä teimme osuuskunnista. Nämä löydökset ovat tärkeitä tuottajajärjestöille ja kaikille sille politiikalle, jonka avulla halutaan viedä eteenpäin tuottajajärjestöjä. Ensinnäkin tuottojärjestöjen markkinaosuus kasvaa edelleen. Näyttää siis positiiviselta. Nyt ovat sitä mieltä, että osuuskunnat ovat hyviä maataloudelle. Selkeästi tarvitaan vahvempaa neuvotteluasemaa. Tämä on tämä tavallinen ongelma, varsinkin pientiloilla – neuvotteluasema suhteessa suuriin tukkuliikkeisiin. Tämä ongelma edelleenkin jatkaa olemassaoloaan. Ja siitä syystä osuuskunnista tulee yhä suurempia. Se on yksi näistä syistä. Ja me löysimme myös valituksia viljelijöiden puolelta sen suhteen, että näistä osuuskunnista tulee liian isoja. se, että viljelijöillä olisi todellinen kova sitoumus ja omistajuuden tunne suhteessa osuuskuntaan. Ja että se tuntuu läheiseltä, siihen halutaan osallistua. Se vaatii sitä, että osuuskunnat pysyvät pieninä. Silloin se on samalla alueella ja henkilökohtaiset suhteet ovat olemassa toisaalta. näiden osuuskuntien täytyy kasvaa, jotta niillä olisi hyvä neuvotteluasema suhteessa suuriin tukkuyhtiöihin. Mitään helppoa ratkaisua tähän ei kuitenkaan ole. Ja toinen kysymys on siinä, että tarvitsee kiinnittää enemmän huomiota tarjontaketjun integraatioon ja Ja näin kun katsotaan asiaa hedelmän vihannesten turvallisuusnäkökulmasta, niin meidän täytyy vähentää tietysti logistista käsittelyä ja kestävyyspuoleltakin näin täytyy tehdä. Ja näin ollen nämä neljä ketjua integroituvat enemmän. Meillä on yleinen suuntaus yhä suurempaa integrointia kohtaan. Ja näin juuri nämä tuottajärjestöt tekevätkin ne ovat myöskin sopimussuhteisesti liitetty muihin toimijoihin. On vain muutama rajo ylittävä tuo osuuskunta, joten menee tämän yli. On aika selkeä yhteys johtajuuden laadun välillä, onpa kysymys sitten ammattimaista toimijoista ja sen suhteen, tai muista ja sen suhteen, miten hyvin osuuskunta menestyy. Olemme myöskin saaneet katsoa sitä, että tuon lainsäädännön joustavuus, joka koskee osuuskuntia, on erittäin tärkeä. Osuuskuntien täytyy kyetä vastaamaan joustavasti markkinoiden kysyntään. Tässä on kaksi taulukkoa yhdessä. Ensinnäkin tässä on nämä osuuskuntien markkinaosuudet ja tässä sitten nämä siniset pilarit. Olen katsonut organisaatioastetta. Ja nähtävissä on se, että itse asiassa organisaatioaste, kun katsotaan tuon tuotteen arvoa, jota myydään tuottajajärjestöille, on suurempi keskimääräistä suuremmista osuuskunnissa. Tämä selkeästi osoittaa sen, että politiikka on ollut menestyksellistä. Jos on niin monta viljelijää ja näin suuri osa tuotannosta myydään tuottajajärjestöjen kautta, paljon enemmän kuin maatalousosuuskunnissa, niin silloin on päässyt tilanteeseen, jossa tuottajajärjestöt ovat vahvassa asemassa. Ne ovat tärkeitä organisaatioita. Tietysti tilanne ei ole sama kaikissa maissa. Jotkut maat ovat vahvempia kuin toiset. Mutta keskimäärin organisaatioaste on menestyksellinen. Kaksi muuta asiaa vielä ennen kuin lopetan. Kaikakin on melkein loppunut. Yksi koskee näitä tämänhetkisen järjestelyn antamia kokemuksia, varsinkin poissa jäsenvaltioissa, kun on luettu kaikkia näitä kansallisia arvioita, jotka ovat olemassa Euroopan komission internetsivulla, ja keskustelut teollisuuden edustajien kanssa, ja ainakin pohjoisten jäsenvaltioiden kanssa, varsinkin Belgian, Alankomaiden, Yhdysvallan kuningaskunnan, Irlannin, Saksan, Tanskan ja Itävallan kohdalla. Nämä ovat ne neljä kohtaa, jotka ovat erityisen tärkeitä. Riippumatta siitä, kenestä puhutaan, kenen kanssa puhutaan, niin tärkeänä tulee esille se, että näyttää siltä, että on juridista epävarmuutta. Yhtäältä on tämä lainsäädännön henki, Ja kun tästä lainsäädännöstä keskusteltiin hallinnointikomiteassa kansallisten viranomaisten ja komission välillä, niin kansalliset viranomaiset saivat selkeän ajatuksen siitä, mitä oli tarkoitus sisällyttää tähän lainsäädännön henkeen. Ja myöhemmin, sitten kun tarkastajat tulivat paikalle, niin näillä oli eri tulkinta säännöistä. Kaikki valittavat siitä. Siis kaikki tällä puolella haluaisivat ehdottomasti enemmän suuntausta selkeyttä, enemmän koordinointia lainsäätäjien ja tarkastajien välille. Toinen kohta koskee näiden alihankintasääntöjen kanssa – ulkoistamissääntöjen kanssa, anteeksi, ja ulkoistamista on tehty paljon erilaisiin organisaatioihin. Jotkut säännöt sitä kattavat ja meidän täytyy tunnustaa se, että tuottajajärjestöt ovat yrityksiä, jotka muuttuvat. Niiden strategiat saattavat muuttua ja niillä saattaa olla myöskin suhteita muihin yrityksiin elintarvikeketjussa. Kaikki riippuu siitä, mitä tarkoitetaan tuottajärjestökäsitteellä. Ja meillä on kahden tyyppisiä tuottajärjestöjä. Yksi on tällainen enemmän neuvotteleva tyyppi, joka ei käsittele paljon tuotteita. Se vaan haluaa saada hyvän neuvotteluaseman. Ja toinen sitten on tällainen osuuskuntatyyppinen, joka itse käsittelee tuotteita. Toiselle tämä ulkoistaminen ei ole mikään tärkeä kysymys, mutta ensimmäisen kohdalla – se, ne järjestöt, jotka taas sitten ulkoistavat käsittelyn, niin niillä on enemmän ongelmia. Tiedän, että lainsäädännössä on halukkuutta viedä eteenpäin näitä kansallisia ja ylirajoitettavia osuuskuntia. Hetkinen, minä nyt tässä vedän jo yhteen. Se on vaikea kysymys. Ja sitten meillä on paljon näitä ympäristömenettelyitä. Ja emme aina tiedä niiden vaikutusta. Yhteenvetona siis muutama suositus tästä tutkimuksesta niin on se, että meidän tulisi tunnustaa se, että järjestely, jonka avulla on viety eteenpäin näitä järjestöjen asemaa, on ollut hyvin tehokasta. Se, mitä olen kuullut kansallisista viranomaisilta, osoittaa, että tarvitaan todellakin uusia sääntöjä. Tarvitaan myös juridista varmuutta. Vaaditaan lisää yksinkertaistamista, ympäristötoimenpiteitä, jos mikä pitää muuttua niin me tarvitsemme lisätukea ihmisen pää- pääoman lisäämiseksi, teknistä apua ja niin poispäin. Ja lopuksi sitten aihe, joka tulee vielä edelleen, on katsotaan sitä, mitä kilpailusäännöt sallivat ja mitä eivät. Tässä suhteessa tarvitaan lisää ohjeita kilpailuviranomaisilta EU-sta ja kansallisella tasolla sen suhteen, mitä on mahdollista tehdä. Nämä olivat näkemykseni. Kiitoksia siitä, että kuuntelitte ja nyt annan puheenvuoron takaisin puheenjohtajalle. Bardzo dziękuję. Tyle ja aż tyle. Kiitoksia. Nyt kuulemme sitten muiden vieraidemme esitykset. Olkaa hyvä. Na przełożenie. Dziękuję. na zmianę miejsca. Rozumiem, że już panowie między sobą ustalą kolejność prezentacji. No niin, te voitte keskenänne päättää, miten jaatte käytettävissä olevan ajan ja missä järjestyksessä puhutte. Mutta muistakaa, että aika käy, kello käy. Ah, <clears throat> Buongiorno a tutti, ripeto. Grazie per Hyvää huomenta kaikille. Kiitoksia kutsusta tänne tilaisuuteen. Kiitos tilaisuuden järjestäjille siitä, että olemme käymässä tätä tärkeää keskustelua hedelmä- ja vihannesalasta. Tämähän kiinnostaa koko Eurooppaa. Nimeni on Luciano Trentini ja olen AREFL-järjestön puheenjohtaja, jossa on mukana 22 aluetta, jotka edustavat noin 45 prosenttia hedelmä- ja vihannesalan tuotannosta Euroopassa. Italiassa meillä on tällainen järjestö, keskusjärjestö, jossa on mukana 26 alan yksityistä toimintaa, toimijaa, jotka edustavat ehkä 12 prosenttia tuottajistamme. Omassa esityksessäni teen, tai esittelen sisältöä tai kontekstia ja teen ehdotuksia ja sitten kerron asioista, joihin on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Ensinnäkin kerron siitä, miten hedelmiä ja vihanneksia tuotetaan maailmassa, miten niitä tuotetaan 27 EU-maassa. Sitten katson tuontia ja vientiä tuore, tuotteiden kohdalla. Ja sitten katson tuottajajärjestöjä, tuottajajärjestöliittoja, niiden rooli on tällä alalla eteläisessä Euroopassa äärimmäisen tärkeä. Ja sitten tuottajaryhmittymät ovat nekin hyvin tärkeässä asemassa. Yhteisen markkinajärjestelyasetuksen ylläpito ja kehittäminen alalla on aihe, joka joka pitää sisällään hyviä säännöksiä, mutta sen sen, että niitä lähdettäisiin muuttamaan kyllä, tai poistamaan, niin kyllä ne jonkinlaista rukkausta vielä kaipaavat. Sitten kilpailukyvyn ja investointien parantaminen. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajien rooli on tärkeä tuottajajärjestöjen ja niiden liittojen rooli, ja sitten operatiivisten ohjelmien parantaminen ja markkinakriisit. Ne ovat aiheuttaneet tänä tai lähivuosina monia ongelmia tuotannossa kautta Euroopan. Ja sitten ympäristökysymykset on seuraava asia. Ja sitten innovaatiot, jotka ovat keskeisellä sijalla. Sitten myynnin edistäminen, markkinoiden avoimuus, hevialan puolustaminen Euroopassa tai eurooppalaisen hevialan puolustaminen ja YMPn uudistukset ja mahdollisuudet välineet. Yritän käydä tämän pikaisesti läpi, jotta meillä jää vielä keskusteluaikaa. Tällä hetkellä Eurooppa Euroopan tuotanto maailmantuotannosta on noin 17 prosenttia hevialalla. Monet muutkin maat ovat lisänneet tuotantoaan pikaista vauhtia ja olemme saaneet merkittäviä kilpailijoita Afrikasta lähtien esimerkiksi – Afrikan kokonaisosuus on nyt 14 prosenttia ja Etelä-Amerikan 16 prosenttia. Logistiikka on lähentänyt tässä tapauksessa markkinoita huomattavasti toisiinsa. Ja Euroopan hedelmä- ja vihannesalan on vastattava muiden tuottaja-alueiden ja maiden kilpailuun. Nämä tiedot näyttävät, kuinka hedelmä- ja vihannestuotanto on keskittynyt välimerelle. Italian ja Espanjan tuotanto yhdessä ylittää 50 prosenttia koko EUn tuotannosta. Kreikka ja Ranska sitten yhteensä tuottaa 16 prosenttia, siihen vielä sitten Romanian 5 prosenttia, niin luku on varsin merkittävä. 120 miljoonaa tonnia tai 55 miljardia euroa on tämän alan tuotanto eteläisestä Euroopasta. Tässä on kaksi tällaista grafiikkaa, eivät kosketa aivan viime vuosia, vaan kehitystä vuodesta 2000 vuoteen tai 2002 vuoteen 2011, ja tämä liittyy siihen, miten yhteinen markkinajärjestely on kehittynyt. Tässä 27 EU-maan tuonti ja vienti vihannesten osalta. Näette, että vienti on lisääntynyt tuontiin nähden huomattavasti erityisesti juuri hedelmien ja vihannesten osalta, no, vihannesten osalta, mutta samoin myös vihan, hedelmien osalta. Meillä on äh, tärkeitä tuotteita, kausituotteita, joita tulee eteläisistä maista, mutta joissakin tuotannon osissa laatumme on niin hyvä, että voimme olla tällä markkinajohtajia maailmanlaajuisesti. Sitten hieman siitä, minkälaisissa puitteissa toimimme ja minkä arvoista hedelmien ja vihannesten kauppa on. Nämä tuottajajärjestöt ja niiden liitot on tässä keskeinen asia. Olen keskittynyt niihin. Ensinnäkin kokonaisarvo myynnissä Euroopassa on 20,2 miljardia. Ja tästä eteläisen Euroopan osuus on noin 71 prosenttia. Eli aivan kuten edellisestä kuvasta kävi ilmi. Sitten mielenkiintoista on katsoa sitä, mitä edellinen puhuja sanoi. Eli näiden tuottajajärjestöjen ja niiden liittojen keskimääräinen arvo Euroopassa ja Eteläisessä Euroopassa. Eli 47,2 miljoonaa luku on pohjoisessa ja 10 miljoonaa keskimäärin Etelä-Euroopassa. Eli tuottajajärjestöjen ja tuottajajärjestöjen liitot, liittojen koko etelässä on vain noin viidesosa siitä, mitä ne ovat pohjoisessa. Tämä liittyy omistajuuden pirstaloitumiseen ja siihen, minkälaisia omistajuusrakenteita aikaisemmin on ollut. Ja tuottajajärjestöissä on tehty paljon muutoksia. Eli tässä on syytä nyt katsoa, miten ala kehittyy tästä eteenpäin. Viimeisimpien komission tietojen mukaan voimme nyt katsoa hieman, miten tuottajajärjestöt ovat sijoittuneet EU-ssa e-, e-, niitä on 1643 ja Etelä-Euroopassa 1370, eli 83 prosenttia Pohjois-Euroopassa pienet järjestöt eivät yksin pärjää, siksi niiden on yhdistäydyttävä, yhdistyttävä jotta ne pärjäävät entistä globaalisoidumilla markkinoilla. Toinen tärkeä tieto liittyy näihin tuottajajärjestöjen liittoihin. Jos tuottajajärjestöjä on liikaa, silloin ne yleensä haluavat yhdistyä ja Euroopan tunnustetuista tuota, järjestöliitoista on, on yhdistynyt. Eli tämä luku oli 71 prosenttia. Olemme usein kuulleet, että komission tavoite siitä, että tuotanto- tai tuottajärjestöt yhdistyisivät vielä entistä enemmän on merkittävä, mutta tiettyjen operatiivisten ohjelmien kautta järjestäytyneet tuottajat ovat tässä myös tärkeässä asemassa. Koko Euroopassa heitä on 344 ja Eteläisessä Euroopassa vain 57. Ja jos loputkin näistä päättävät yhdistyä, niin varmasti pääsemme aika lyhyessä aika ajassa sitten tavoitteisiin. Toinen mielenkiintoinen luku, joka vahvistaa sen, mitä on sanottu, on, että 323 tuottajajärjestöjä ja niiden liittoa eteläisessä Euroopassa on määrä, joka on sitten osa tätä koko Euroopan lukua, eli 367 000. Euroopassa on noin miljoona tai hieman yli viljelijää, eli tämä luku on aika, aika hyvä, koska tässä esittämässä luvussa ovat mukana pääosin nuoret viljelijät, ja hehän edustavat maa, maatalouden tulevaisuutta. Tästä sitten näette tuottajärjestöjen määrän Espanjassa 595. Tässäkin on ehkä tietty vääristymä siitä, että on liian pieniä tuottajärjestöjä, joita ei ole tässä pystytty ottamaan huomioon. Eli tässä pitäisi todella tehostaa tällaisten liittojen luomista. Sitten hiljattain mukaan tulleiden maiden määrät ovat pienempiä, niiden pitäisi mukauttaa politiikkaansa niin, että ne pääsisivät helpommin mukaan tähän järjestelmään. Näin ei aikaisemmin ole tehty. Uskon, että on hyvin tärkeää kehittää yhteistä markkinajärjestelyä hevialalla edelleen. Meillä on ollut asetus, joka on saanut markkina totejärjestöt ja niiden liitot tiiviimpään yhteyteen suoraan markkinoiden kanssa. Tässä on harjoitettu yhteisrahoitusta. Se on ollut merkittävässä osassa tätä asetusta, Ja on katsottava sekä innovaatioita että alan kehitystä. Meidän on tehostettava laatu politiikkaa, on edistettävä sellaista tuotantoa, joka olisi ympäristöystävällistä, eli esimerkiksi luomutuotanto. Euroopassa maatalous äh, usein keskittyy. Tähän liittyy merkittävä elintarvikkeiden turvallisuuskysymys ja myös tuotteiden saatavuus. Tarvitaan siis innovaatioita ja on keskitettävä kysyn, äh, tuota, tarjontaa entisestään. Ja tämä liittyy siis äh, jakeluun yleisemmin. Operatiiviselta kannalta meidän pitää pyrkiä ylläpitämään alan kilpailukykyä Se, että meillä on laatua, edellyttää sitä, että meillä on kylliksi pätevää työvoimaa ja tarvitaan innovatiivisia tuotantohankkeita ja sitä, että kiinnitetään huomiota ympäristökysymyksiin. Kilpailukykyyn liittyen vielä, jos katsomme eri EUn maita, kaikkia 28, niillä on hyvin eri, tyyppisiä tyypillisiä erityispiirteitä. Ja tässä CMO pitää pystyä myös mukautumaan yksittäisen maan vaatimuksiin ja erityispiirteisiin. On positiivisia ja negatiivisia luetteloita. Komissio on usein katsonut, missä ovat vahvuudet ja kuitenkin on merkittävää, että jäsenvaltiot voivat itse katsoa, missä vaatimuksia vielä on. Tämä on tärkeää niin, että voidaan järjestäytyä paremmin ja saada kasvua aikaan yhteisen markkinajärjestelyn puitteissa. Sitten kaksi kysymystä joista puhutaan niissä maissa, joissa järjestäytymisaste on matala. Tarvitsemme sellaisen yhteisen markkinajärjestelyn, jonka kautta voidaan asteittain mukautua toimiin. Se, siinä lähdetään liikkeelle nollasta ja päästään sitten pikkuhiljaa markkinoille. Puhun eri tavoitteista, kuten ympäristötavoitteet, erilaiset toimet, se, että keskitetään tarjontaa. Eli saataisiin asteittaista rahoitusta, jonka kautta tuottajat pystyisivät kehittämään toimintansa. Tämä on kielteistä sinänsä, mutta myös se on kielteistä, että on liikaa tuottajatahoja. Niiden on hankala kilpailla markkinoilla ja siksi pyydämme jopa 60 prosentin yhteisrahoitusta tällaisille operatiivisille ohjelmille, kun kyseessä on tuottajajärjestön liitto. 543 asetus hieman kyllä tuhosi heidän toimiaan. Sanon tämän nyt aika suorasanaisesti ja tähän tilanteeseen on todella nyt syytä puuttua. Tuotannon roolia ja tuotteiden markkinoille saattamista on tehostettava ja myös tuotannon ja jakelun rooliin on kiinnitettävä huomiota. Tarvitaan myös tällaisia yhteisiä markkinointitoimia ja yhteisiä toimia innovointiin ja tutkimukseen. Ne ovat äärimmäisen tärkeässä roolissa, jotta alalla päästään eteenpäin. Eteläisen Euroopan kannalta tärkeää on se, että entistä paremmin tunnustetaan tuottajajärjestöjä. Sitten seuraavaksi kriisinhallinta. Sekin on merkittävä tekijä. Meillä on kahdenlaisia kriisejä, suhdannekriisejä ensinnäkin. Ne voivat liittyä operatiivisiin ohjelmiin. Tällä hetkellä nykyasetuksen yhden prosentin taso ei välttämättä aina riitä ongelmien ratkaisemisen hallinnassa. Tarvitsemme sen sijaan mekanismin, jolla voidaan nopeasti vastata markkinoiden todellisiin tarpeisiin ja voidaan näin auttaa viljelijöitä eteläisessä Euroopassa ja voidaan estää ja välttyä tulonmenetyksiltä, erityisesti sellaisissa eteläisen Euroopan maissa, joissa usein nämä tuotteet pilaantuvat hyvin nopeasti, kuten persikat, nektarinit ja tämänkaltaiset tuotteet. Usein ongelma on juuri tuotteiden säilymisen, säilymisessä ja tässä näiden toimenpiteiden tulee olla hyvin pikaisia. Sitten palaisin vielä tähän yhteisen rahastoon. Sen kautta yritysten ja tuottajajärjestöjen ja niiden liittojen pitää pystyä puuttumaan näihin kriiseihin. Tämä on hyvin tärkeää, että tässä täytyy tarjota mahdollisuus vetää välittömästi tuotteet pois markkinoilta. Olemme nähneet tämän tänä vuonna, mutta varmasti näin tulee käymään myös myöhemmin. Venäjän vientikielto ja sitten E. coli-kriisi esimerkiksi johtivat siihen, että tilanne on ollut hankala eikä resursseja välttämättä ole pystytty käyttämään heti. Jos viljelijät eivät kuitenkaan pidä houkuttelevana sitä, että ne vetävät tuotteita markkinoilta pois, niin ne eivät näin tee. Tämä on tärkeää muistaa. Analyysin mukaan poisveto hinnan pitäisi olla ainakin 70 prosenttia, muuten tuotteet jäävät markkinoille. Eli tästä täytyy antaa tietyt takeet tuottajille tässä täytyy toimia niin, että on tietty operatiivinen ja kaupallinen, kaupallinen vakuutus viljelijöille. Usein sanotaan, että pitäisi pyrkiä kaukaisille markkinoille, mutta kokemus on osoittanut, että esimerkiksi Kiinassa ja Yhdysvalloissa, erityisesti uusissa maissa, joissa meillä ei ole vielä toimintaa, niin tällaista maksuvarmuutta ei välttämättä ole tai tuote tulee perille vasta kuukauden kuluttua tai 48 päivän kuluttua. että meidän täytyy löytää mekanismi, jolla voidaan tällaistakin vientiä sitten suojella. Sitten terveysalan kriisit, kaupalliset kriisit, näitä on nähty. Markkinahäiriöt ovat johtaneet hintojen laskuun ja on tarvittu monenlaisia välineitä. E-koli ja tämä Venäjän vientikielto ovat tästä hyviä esimerkkejä. Nämä tämänkaltaiset kriisit tulisi kattaa operatiivisten ohjelmien kautta. mutta toimet eivät riitä. Mutta toistan vielä, että tässäkin tarvitaan erittäin pikaisia toimenpiteitä ja hallinnollisten toimien tulisi olla yksinkertaisia, koska muuten yksittäiset jäsenvaltiot joutuvat koko ongelman hallinnoinnissa ongelmiin. Ja sitten vielä tämä ilmaisjakelu. Se on myös tärkeä asia, sillä ollaan saatu hyviä tuloksia aikaa. Sillä ehdolla kuitenkin, että tämä kaikki on jatkuvaa ja se pystytään ennalta ohjelmoimaan Tässäkin täytyy muistaa, että tuoret tuotteet pilantuvat hyvin nopeasti. Ja sitten täytyy kiinnittää huomiota myös tuotteiden jalostukseen, jotta niille tuottajille, jotka vetävät tuotteitaan pois, voivat jalostaa niitä ja sitten tuotteita voidaan käyttää sellaisella hetkellä, kun tuoret tuotteita ei ole saatavilla. Tänä vuonna Tähän liittyvä kynnys on nostettu 50 prosenttiin. Ja tämän pitäisi olla jatkuva taso. Asetuksessa siis tämä kynnysarvo pitäisi nostaa 50. En puhu nyt tässä yhteydessä ympäristö- ulottuvuudesta, koska kollega palaa siihen, mutta puhuisin lyhyesti edistämistoimista. Meillä on nyt uusi asetus ja olemme tyytyväisiä siihen, että edistämisen on saatu uusia määrärahoja, niitä todella tarvitaan. Tärkeää on katsoa näitä alkuperämerkintöjä, kuten suojattu alkuperänimitys, aito perinteinen tuote ja suojattu maantieteellinen merkintä, koska ne ovat merkittäviä tuotteen tunnettuuden kannalta. Kuitenkin viestintä ei välttämättä aina tällä hetkellä riitä tässä kysymyksessä. Ja vielä yksi asia, johon keskittyisin, liittyy uusien maiden tilanteeseen, maiden, joihin haluamme viedä tuotteitamme. Viittaan Kiinaan ja Vietnamiin esimerkiksi. Mielestäni tarvitaan myynnin edistämistä noissa maissa, koska liian usein tuotteet joutuvat markkinoilla ongelmiin, koska tuotteita ei tunneta kyllin hyvin. Tämä on merkittävä ongelma. Sitten tämä hedelmien ja vihannesten jakelu, koulujakelujärjestelmä, sitä on työstettävä edelleen, se on tärkeä järjestelmä. Tähän liittyy myös muunlaisia ohjelmia, mutta ongelma liittyy esimerkiksi logistiseen puoleen, Samoin on edistettävä markkinoiden avoimuutta. Tarvitaan tällainen markkinoiden ähm, tarkastelutaho. Ja samoin meidän täytyy katsoa laajamittaista jakelua ja kasvinsuojelukysymyksiä. Näihin asioihin pitäisi saada yleissopimus mutta EU täytyy myös tehdä kahdenvälistä työtä, sopia kahdenvälisiä sopimuksia ja antaa kaikille tuottajille mahdollisuus päästä maihin kahdenvälisten sopimusten kautta. Ja saman aikaan tarvitaan tiettyä keskittämistä. EU pitää tehdä päätöksiä Yhdysvaltojen ja niiden maiden osalta, jotka tuo, tuovat tuotteita Eurooppaan, mutta myös niiden EU-maiden osalta, jotka haluavat viedä tuotteitaan. Eli tarvitaan tällaisia keskeisiä suuntaviivoja, jotta markkinatoiminta onnistuu. Sitten viimeinen dia. Jacques kertoo sitten muista asioista lisää. Tästä kuvasta näette, että että kaikki asetukset pyrkivät kaiken kaikkiaan samoihin tavoitteisiin. Elintarvikepuoli, ympäristöpuoli ja maaseudun kehittämispuoli ovat tässä esillä. Meidän on pyrittävä siihen, että toimet tai nämä asetukset täydentävät mahdollisimman hyvin toisiaan. Tämä merkitsee sitä, että resursseja käytetään mahdollisimman hyvin, saadaan mittakaava etuja kulutetaan vähemmän ja saadaan kuitenkin näistä operatiivisista ohjelmista tuottajajärjestöille entistä tehokkaampia, koska tätä kautta voidaan todella kehittää eurooppalaista maataloutta. No niin, nyt annan puheenvuoron kollegalle. Okay. Oui, je vais prendre le relais quelques minutes pour euh, souligner... No, Minä käytän puheenvuoron muutaman minuutin, että voisin korostaa niitä aloja, jotka meidän mielestämme ovat tärkeitä. Hevialalla ja katsotaan sitä, mitä tässä ollaan kehittelemässä. Ensinnäkin, kysymys on ensinnäkin ympäristömenettelystä ja muutama kohta siitä. Ensinnäkin pitää muistuttaa, että vuodesta 2007 markkinajärjestelyissä on otettu käyttöön myös ympäristömenettelyt ja voidaan todeta, että Eviala on toiminut pioneerina tällä alalla. Toiseksi pitää korostaa sitä, että meidän alamme on riippuvainen sekä tuotannosta että myös kulutuksesta ja yleisistä ilmastoolosuhteista. Ne Ne vaikuttavat sekä ähm, nousu- laskukausiin. Ja meidän täytyy katsoa myös ilmaston vaikutuksia, voimakkaita sateita, kuivuutta, tornadoja tai ilmastoolosuhteita. Äh, Tällaiset ilmastonmuutokset ovat valtava haaste – enemmän vihannestuottajille. Ja on tärkeää katsoa tuotannon laatua ja myöskin innovointipuolella keskittyä keskityksiin, äh, keskittyä tutkimukseen ja kehitystyöhön. Ja näin <clears throat> meidän täytyisi saada käyttöön ympäristömenettelyitä, operatiivisiin ohjelmiin, mutta myöskin avoimempia ympäristömenettelyitä, jotka ovat enemmän rajoja ylittäviä ja varmempia. Operatiivisessa toiminnassa nämä lisätoimet otetaan myöskin huomioon, ne ovat varsinkin silloin kun niitä voidaan soveltaa, niin ne rahoitetaan täysin operatiivisista ohjelmasta. Tämä on asia, jota täytyy työstää yhä enemmän tulevaisuudessa. Ja varsinkin täytyy katsoa mm, niitä, sitä osiota, joka menee hukkaan tai jätteeksi. Noin 25 prosenttia tuotannosta keskimäärin. Innovointi on tärkeässä asemassa Se on tärkeää, jotta voidaan sopeuttaa kysyntää tarjontaan ja lisäksi parantaa tämän toimialan kilpailukykyä. Tämä toimiala kärsii paljonkin kilpailuvääristymistä suhteessa kolmansiin maihin ja lisäksi pitää ottaa myös kaikki ne ongelmat huomioon, jotka liittyvät muihin kuin tulli, tariffi, vaikutuksiin. Samalla meidän täytyy kuitenkin parantaa laatua ja saada monipuolisempaa, paremmin sopeutunutta tarjontaa kuluttajien tarpeisiin. Eli tutkimus ja kehitystyö ovat tärkeitä uusien laikkeiden löytämiseksi, uusien tekniikkojen käyttöön ottamiseksi, jotta saataisiin kestävämpi suojelu käyttöön, uudet paketoinnit, uudet tuotteet, jotka ovat paremmin sopeutuvia kuluttajien nykyaikaiseen elämäntapaan ja olemme luoneet organisaation, joka on sisarorganisaatio Freshfell, joka on ikään kuin tällainen työryhmä, joka pyrkii Horisontti 2020 ohjelman puitteissa asettamaan prioriteetteja seuraavaksi viideksi vuodeksi, varsinkin hevialalla. Ja näin päästään sitten päätelmiin ne asiat, joita haluamme korostaa yhteenvetona, ja tämä kertomus, jonka saitte, mainitsin niitä useita. Ensinnäkin pitää kannustaa kulutukseen. Seuraavan 10, 80 vuoden ajan Freshfellin mukaan olemme menettäneet miltei 18 prosenttia kulutuksesta Euroopan unionissa. Eli enemmät koulussa, kolmansien maiden markkinointiyritykset ja nuoriin kohdistuvat kampanjat ovat erityisen tärkeitä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa meidän toimialallamme. Lisäksi se, että jaksetaan ja tuetaan vientiä kolmansiin maihin, yrittäen samalla soveltaa vastavuoroisuusperiaatetta ja keventää, poistaa tai helpottaa ainakin näitä tulli- ja hygieniavaatimuksia. Lisäksi hedelmä- vihannesolla markkinajärjestön markkinajärjestelyn säilyttäminen on tärkeää, koska se on työkalu, joka on suuntautunut suoraan markkinoille, jossa tuottajat ja tuottajajärjestöt elävät siitä tuotosta, jonka he saavat markkinoilta. Ja hyvin usein heitä halvannuttaa joko suhdannekriisi tai rakennekriisi, joka kohdistuu meidän alamme. Kiitoksia. Bardzo dziękuję za wyjątkowe, obszerne. Kiitoksia Kiitos näistä äärimmäisen kattavista esityksistä. Oli erittäin mielenkiintoista kuunnella teitä. Ja saimme tässä hyödyllistä tietoa, jonka kautta ymmärrämme paremmin erityispiirteitä, joita alalla on, ja mitkä asiat vaikuttavat aloon. Ensin kuulemme nyt sitten esittelijä Meloa. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan ensinnäkin kiittää esityksiä, esityksistä. Täällä puhuttiin myöskin Pohjois-Euroopan tilanteesta, mutta haluan kiittää myöskin näistä esityksistä Etelä-Euroopan tilanteeseen Nämä tutkimukset ovat meille hyvin tärkeitä meidän käyttöömme, koska kyseessähän ei ole pelkästään keskustelu, vaan kyseessä myöskin minun mietintöni ja kokonaistilanne hedelmä- ja vihannestuottajien osalta Euroopassa. Joten nämä tutkimukset ovat hyvin tärkeitä meille. Ja tässä on hyvin monia asioita, joita pitää ottaa huomioon, tiettyjä epäilyksiäkin on, ja myöskin lisäselvityksiäkin tarvitaan. Ensinnäkin herra Leeman, minulla näihin suosituksiin. Suosituksissa totesitte, että mitä tulee Pohjois-Eurooppaan, he eivät tarvitse uusia sääntöjä, mutta tämä on varmaan pelkästään sääntöjen yksinkertaistamista. No, kysymyksenne, miten voidaan nämä tavoitteet saavuttaa? Miten voidaan sitten yhdistää nämä asiat, että tämänhetkisessä lainsäädäntöpuitteissa toimitaan näin ilman, että mitään muutetaan. Tämä on minun ensimmäinen kysymykseni näihin sääntöihin liittyen. Ja sitten tämä oli se suositus, joka oikeastaan minusta ei muuta, sitä ei voi laittaa täytäntöön, se sitä selvennettä hieman. Sitten toinen asia. Nämä tuottajajärjestöt pohjoisessa ja etelässä vähemmän tuottojärjestöjä, niin ne pitää olla suurempia. Tämä oli teidän suosituksenne. Ja täällä, onko, onko joku tutkimus ehkä tästä olossa olemassa? Minä ainakin ymmärrän tätä täysin tätä sisältöä, koska kyseessähän on tuotanto Euroopassa. En tiedä, onko tässä otettu huomioon myös tuottajajärjestöjen tiedot tilastotiedot me näimme kyllä, ne annettiin meille tänne. Meillä on Euroopassa 35-vuotias maanviljelijä, mutta myöskin yli 55-vuotiaitakin. Eli täällä on tietty määrä, joka on nuorempaa kuin 35 ja taas vanhempia kuin tätä, kun taas Etelä-Euroopassa ja just kuningaskunnassa, eli täällä on Etelä-Eurooppaa, mutta Portugalissa, Espanjassa ja Italiassa näemme tämän tilanteen ja Bulgariassa myös. Siellä on vain yksi alle 36-vuotias. Tähän, tähän taas suhteessa 20 yli 35 vuotiaista Tämä suhde on eri, siellä erilainen. Sitten Puolassa ja Itävallassa näyttää tilanne vähän paremmalta, Yksi kolme on tämä äh, suhde vanhoja ja nuoria välillä täällä. Siellä on tekin eri tilanne. Eikä Puola, Itävalta ja Saksa ovat paremmassa tilanteessa tilastollisesti, mutta tämäkin on huolestuttavaa kuitenkin, jos katsotaan elämä- ja vihannessektoria. Eli ehkä hedelmä- ja vihannessektorilla pitäisi tehdä poliittisia toimia, jotta saataisiin lisää nuoria tuottajia alalle. Sitten vielä yksi kysymys. Rataskille ja Ratantinille. Etelä-Euroopasta haluaisin kysyä. Täällä on tehty äsken juuri poliittinen päätös, että avataan Etelä-Euroopan markkinat Pohjois-Afrikan tuotteille – ja oikeastaan Pohjois-Afrikassa tuotetaan ihan samoja tuotteita ja myöskin samalla kausivaihtelulla kuin Portugalissa ja muualla Etelä-Euroopassa. Oletteko nähnyt jotain vaikutuksia tämän politiikan pohjalta? Onko vaikuttanut jollain tavalla myöskin tuottajajärjestöihin? Täällä on yksi asia, josta ei puhuttu täällä, mutta se onkin tärkeä, koska on olemassa tietty huolenaihe monien tuottajajärjestöjen osalta, joka liittyy siihen, kuinka tuottajajärjestöt toimivat yhdessä kaupan kanssa ja kuinka hinnat muodostuvat. On vaikea myydä näitä tuottajia reiluun hintaan. Tietenkään tämä ei ole kovinkaan motivoivaa tuottajärjestöille, jos hinnat laskevat. Joten pitää tehdä toimenpiteitä, myös poliittisia toimenpiteitä, jotka sitten sääntelevät tuottajajärjestöjen ja kaupan ja jakelun suhteet, jotta saadaan myös tuotteista reilut hinnat. Sitten vielä yksi kysymys. Täällä puhuttiin myöskin osuuskunnista. Onko osuuskuntien osalta ollut vaikeuksia näiden osuuskuntien järjestäytymisessä? Kyllä näiden järjestöjen pitää jotenkin pystyä toimimaan tehokkaasti ja luoda suhteita kaupan suuntaan. Joskus tuottajat eivät halua liittyä tuottajajärjestöihin, haluavat pelkästään yksin toimia markkinoilla. Ja kysymykseni tähän liittyen on se, että täällä on paljon tuottajajärjestöjä, mutta he eivät pysty toimimaan tuottavasti kuitenkaan tämänhetkisissä olosuhteissa. He haluavat toimia vapaasti, mutta eivät selviydy markkinoilla. Onko tähän liittyen olemassa ehkä jotain mahdollisuuksia auttaa heitä, jotta näitä järjestöjä voitaisiin paremmin hallinnoida ja että he olisivat ammattimaisempaa toimintaa, jotta he paremmin pärjäävät markkinoilla? Tämä olisi hyvin tärkeä kysymys. te haluatte parempaa kauppapolitiikkaa ja että myös näitä elämä- ja vihannestuotteita voidaan jakaa ilmaiseksi kouluihin. Ja tässähän on, on kyseessä myöskin sitten neuvottelut USA kanssa. Eli kyseessä ei pelkästään helmä- ja vihannesten myynti, vaan myöskin ehkä ruokailutapojen muutos. Meillähän on tällainen välimeren ruokavalio. Olisiko ehkä hyvä myöskin muuttaa ruokailutapoja niin, että käytetään enemmän ruokailuun hedelmiä ja vihanneksia? Ja sitten vielä yksi kommentti Etelä-Eurooppaan liittyen. Nimittäin, mitä tulee vastavuoroisuuteen ja vakuus- ja vakuutusjärjestelmiin liittyen. Ymmärrämme kyllä hyvin tämän tarkoitusperän, mutta ehkä tätä voitaisiin vielä tarkentaa ja haluaisin mielelläni kuulla tästä vielä lisää. Kiitokset näistä tutkimuksista, tai sitten meille. Bardzo dziękuję. Już czuję, jak ten raport się wzbogaca i rozwija. Kiitoksia. Tässä aihe kehittyy hienosti eteenpäin αρκετά ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και πολύ σημαντικές. Kiitoksia näistä esityksistä. Minusta tässä on kaksi ongelmaa. Ensinnäkin tässä osuuskunnassa ollaan, ollaan sitä mieltä, että on suuria kilpailijoita, jotka murskaavat pienet alleen. Niitä nimitetään vihamiehiksi tai vastapuoleksi, riippumatta siitä mikä nimi annetaan. Ne ovat suuria kartelleita, jotka murskaavat nämä pientuottajat. Mikä on siis komission politiikka? mikä on parlamentin politiikka, jotta voidaan ratkaista tämä ongelma? Se on ensimmäinen kysymykseni. Toiseksi. Tuottaja ja kuluttaja välillä on väliporras kauppias. kauppias on nimenomaan se, joka saa tässä suuria voittoja. On äskettäin huomattu, että kun väliporras nimenomaan voi, tekee maksimaaliset voitot tässä tuotantoketjussa. Millä tavalla tähän ongelmaan voidaan pureutua, joka on aivan valtava ongelma? Ja koska me tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa on nähtävissä esimerkiksi, että mantelipuut kukkivat ja tilanne on hieman erityinen, niin ei saa viivytellä liikaa, jotta ei jäisi huomiota se tilanne, joka tässä on taustalla. Rupea. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. E, iš tikrųjų labai... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitos näistä esityksistä. Ne olivat oikein kiintoisia ja hyödyllisiä. olette todellisia asiantuntijoita omalla alallanne. Olen liittyvästä siellä järjestäytymisaste on erittäin matala, vaikka Neuvostoliiton aikoina tällaista pakkojärjestäytymistä harjoitettiinkin. Monet katsovat nyt taaksepäin ajassa ja ajattelevat, että tällainen osuuskuntatoiminta on kielteistä. Haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Uskoakseni täällä mainittiin, että hedelmien ja vihannesten kulutus on Euroopassa laskenut 18 prosentilla ja haluaisin kysyä, miksi näin mielestäni on. Ensimmäinen puhuja puhui tuottajajärjestöistä ja osuuskunnista. Mikä olisi sopiva yhteistyön taso. Pitäisikö yhteistyötä tehdä tällä tavoin ainoastaan ähm, primäärituotannossa vai pitäisikö tämän jatkua myös sitten ähm, vähittäiskaupassa niin, että voitot voitaisiin jakaa oikeudenmukaisesti? Sanoitte, että tuottajajärjestöt ja osuuskunnat kasvavat kasvamistaan. Onko teillä tilastotieto siitä, millä aloilla tämä näkyy eniten? Tapahtuuko tällaista niissä maissa, joissa järjestäytymisaste on korkeampi vai niissä, joissa tämä järjestäytymisaste jää pikemminkin hieman matalammalle? Olipa maa minkälainen hyvänsä, niin tärkeää on että toimitusketju jakautuu oikeudenmukaisesti. Uskotteko, että tarvitsemme sitovaa sääntelyä liittyen tuottajan, jalostajan ja vähittäismyyjän välisiin suhteisiin? Kiitos. Seuraavaksi De Castro. Kiitoksia. Olisin myöskin kiittää meidän vieraitamme ja asiantuntijoita, jotka antavat hyvin laajan ja selkeän kuvan tilanteesta, jotta ymmärrämme vaikeudet, mutta myöskin suuret mahdollisuudet, joita tällä sektorilla on Euroopassa. Tämä vaikeuksia on nähty viime päivinä. Tämä Venäjän kauppasaarto asia, totta kai tämä on, on ollut yksi sektori, joka on kaikkein kärsinyt tästä saarrosta. Yeah. Ja myöskään komissio ei jakanut ehkä varoja täysin Eh, kaikkien kesken tasavertaisesti. No kysymyksenkin on se, että kun katsotaan näitä aiheita täällä esitetty ja, ja tuloksia, joita on saatu järjestelmisestä, niin totta kai parantumista on näkynyt täällä. Tietenkin eri tasoilla pohjoisessa ja etelässä. Ja kyllä järjestelmä on paremmin järjestäytymässä. Ja tietenkin hitaammin kuin odotettiin, mutta kuitenkin järjestelmistä tapahtuu. Ja haluaisin kysyä, teiltä, että tarvitaanko yhtenäisen markkinajärjestelyn muutosta hevi alalla ja mihin suuntaan? Minusta tällä hetkellä asiat menevät ihan hyvin, mutta voisittekin mennä aina paremmin, totta kai. Ja totta kai, mistä tarvitaanko tästä radikaalia yhtenäisen markkinajärjestelyn muutosta hevialalla? Kiitoksia seuraavaksi Dorfman. Kiitos. Haluaisin vahvistaa se, mitä Paolo de Castro juuri sanoi. Minäkään en näe tarpeen käydä uudistamaan radikaalisti alan sääntöjä. Mutta esittäisin tohtori Trentinille kysymyksen. Puhuitte kriisinhallinnasta ja suhtaudutte aika skeptisesti tuottajajärjestöjen mahdollisuuteen hallinnoida merkittäviä kriisejä, kuten nykypäivän poliittista kriisiä. Olisin hieman optimistinen. Mielestäni on nyt sellaisia tuottajajärjestöjä, jotka kyllä pystyvät käsittelemään myös merkittäviä kriisejä. Eivät tietenkään kaikki, mutta vaikutusten arvioinneissa näissä rahoitusohjelmien rahoituksessa pitäisi tehdä ero sellaisten tuottajajärjestöjen järjestöjen välillä, joilla kapasiteettia löytyy. Niillä on esimerkiksi varastonsa ja jalostuskapasiteettia. Ne ovat usein merkittäviä hedelmien tuottajia pystyvät ehkä muuttamaan markkinoita. Itse en taas usko tuotteiden ilmaisen jakeluun, josta puhuitte. En usko, että tämä olisi hyvä keino jos kuluttaja tietää, että tuotteita saa ilmaiseksi, niin eihän niitä tuotteita enää kukaan sitten osta. Ja vielä lopuksi. Jos uudistuksia tehdään, ympäristön suojelu on äärimmäisen tärkeä, koska tuholaisten torjunta-aineet ovat asia, jota hevialalla on käsiteltävä. Ja tällä hetkellä tutkimus tarjoaa tuhojen torjuntaan monia mahdollisuuksia. Ja operatiiviset ohjelmat ovat hyvä keino kehittää eteenpäin tätä eurooppalaista hedelmä- ja vihannesalaa. Kiitoksia seuraavaksi. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja, kiitoksia muille keskustelijoille ja kiitoksia näistä e- esityksistä. Olen sitä mieltä, että me emme saa unohtaa sitä syytä, miksi teemme tuottajärjestöä eteenpäin. Haluaisin kuulla näkemykseni, näkemyksenne tästä jakeluketjusta ja tuottajajärjestöjen välisestä yhteydestä. Millä tavalla näitä sääntöjä, jotka sitä sääntelevät, voitaisiin tarkastella uudelleen, jotta sallittaisiin parempi markkinoille pääsy ja uudelleen kalibrointi sen välille, millä tavalla tuotejakelua hoitetaan ja miten tuottajat saavat sen markkinoille. Koska esimerkiksi meillä oli e kriisi 2011 ja viime aikoina kauppasaarto Venäjällä, millä tavalla voitaisiin ajatella, että osa tuotannosta – riippumatta siitä, mitä järjestäytynyt tuo tuotanto on. Ja nähdään, että tämä järjestäytymisaste on kovasti poikkeava yhdysvaltiosta toiseen. Millä tavalla voitaisiin yhdessä toimia markkinoilla? En tiedä, että aiotaanko tätä markkinajärjestelyä nyt sitten uudistaa vai ei. Minusta mahdollisia uudistamisvaihtoehtoja on, kun otetaan mukaan ei-järjestäytyneet tuottajat – voitaisiin sanoa, että ne jotka, äh, tuottajat, jotka eivät ole äh, osuuskunnissa tai näissä muissa rakenteissa eivät olisi muuten organisoituja, on myös muita suuria tuotantorakenteita, joita kaupallistavat tuotteensa itse, joilla on omat jakeluketjunsa. Ja minun mielestäni, kun meillä on nämä kriisit edessämme, esimerkiksi viime aikoina äh, hedelmä- ja vihannesalalla, niin on tärkeää, että kaikki kaupalliset voimat itse kykenevät yhdessä toimimaan niin, että nämä vahingot, jotka koituvat tuottajille, ovat mahdollisimman pieniä ja että mahdollisimman nopeasti otetaan huomioon myös tuo kulutuksen lasku hedelmän vihannespuolella ja lisäksi mm, alennuksia koskeva säännöstö tulisi ottaa erityisesti käyttöön. Nämä ovat niitä ajatustapoja, joita haluaisin, että pohtisitte. Kiitos sitten Sebastian. Muchas gracias. Eh, quisiera felicitar a los, eh, a los ponentes. Kiitoksia. Ja ensinnäkin haluaisin onnitella keskusteluun alustajia. Tämä oli erittäin mielenkiintoista tietoa, jota saimme täällä. No niin. Eli rajojen avaaminen ensin. Ja tulliongelmien poistaminen me tulee tavaraliikenteeseen. No tämä vähän kyllä muistutti minua asioista, joita on kuullut aikaisemmin, koska hevialalla on paljon sellaisia tuotteita, jotka tuotetaan samaan aikaan Pohjois-Afrikassa kuin Etelä-Euroopassakin, mutta eri olosuhteistenkin, yhteiskuntaolosuhteet, hygienia ja säännöstö ovat kaikki erilaisia, joten olosuhteet eivät ole samoja – joiden puitteissa tuotteet tuotetaan siellä. Meillä Euroopassa on enemmän työ- ja muita säädöksiä. Jotenkin, jotenkin aina näitä kaikkia sääntöjä ei noudata kuitenkaan taas Pohjois-Afrikassa. Ja tämä aiheuttaa tavallaan epäreilua kilpailua, koska siellä on heikommat olosuhteet ja tämä aiheuttaisi meidän tuottajajärjestöillemme huomattavia ongelmia, koska monet ovat riippuvaisia hedelmien ja vihannesten tuotannosta. Juuri nuoria tuottajia pitäisi suojella. Itse olen Valensian alueelta lähtöisin. Siellä hedelmien vihannesten tuotanto on hyvin tärkeää ja nyt nähdään siellä jo, mitä, mistä alueesta luovutaan jo tuotannossa. Se on kyllä hyvin huolestuttavaa. Tämä pitää ottaa huomioon, kun avataan rajoja, mitä vaikutuksia sillä on. Eli jos tuontia lisätään, niin kyllä se on huolestuttavia vaikutuksia mielestäni. Daltan seuraavaksi. Ah, Kiitoksia tästä esityksestä. Tämä tutkimus on, kiitoksia tästä tutkimuksesta, jonka esititte. Se koskee kaikkia tietoa vuoteen 2014 vasten asti. Ja markkinajärjestely on muuttanut tilannetta, se on muodostanut mahdollisuuden luoda tuottajajärjestöliittoja. Ja siinä on tiettyjä neuvotteluetuuksia. Onko teillä jotain sanottavaa tässä suhteessa vuoden 2014 uudistuksiin? Bardzo dziękuję. Poproszę przedstawiciela komisji. Kiitoksia. Seuraavaksi komission edustaja. Thank you, uh, chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että on teetetty nämä mielenkiintoiset tutkimukset, jotka koskevat vihannes- ja hedelmäalaa. Mekin juuri tällä hetkellä tarkastelemme hyvin tarkkaan sitä, miten vuoden 2007 uudistus vaikuttaa. Eikä ole mitenkään yllättävää, että loppujen lopuksi meidän päätelmämme ja johtopäätöksemme ovat hyvin samankaltaisia kuin jotkin löydökset näissä kahdessa tutkimuksessa. Meillä on selvää, että tämä ala on hyvin keskeinen eurooppalaisessa maataloudessa. Se on myös hyvin dynaaminen ala, joka on kehittynyt monelta osin eri suuntiin. Ei pelkästään yhteistyön ja operatiivisten toimien näkökulmasta siitä, miten tuotanto on järjestelty, vaan erityisesti siinä mielessä, miten tuotteita saatetaan markkinoille eli eri jäsenvaltioissa. Meistä on hyvä asia, että yhteistyötä on lisätty, aivan kuten näissä kahdessa tutkimuksessakin todettiin joiltakin osin kehityskulku on, tai kehitys on ollut liian hidasta, mutta näyttää kuitenkin siltä, että yhteistyömäärä on lisääntynyt ja se on meistä tärkeää. Toinen tärkeä asia on se, että eri toimijat operatiivisissa ohjelmissa on lisätty. Esimerkiksi ympäristötoimet kattavat noin 24 prosenttia kaikista rahoitustoimista. Tämä on hyvä kehitystä. Sitä ehkä vielä täytäntöönpana kylliksi, enemmänkin voisimme tehdä, mutta tämäkin on tärkeää tässä nykyjärjestelmässä. Meistä suurimmat heikkoudet liittyvät järjestelmän monimutkaisuuteen ja siihen, minkälaisissa oikeudellisissa puitteissa toimimme. Hogan, komission jäsen Hogan on kiinnittänyt tähän asiaan huomiota ja tämän alan toimet ovat osa yksinkertaistamista pakettia, joka on määrä saada päätökseen delegoitujen ja täytäntöönpanon säädösten kautta tämän vuoden aikana. Kaikkia ongelmia ei tässä yhteydessä saada ratkaistua, mutta tämä on kuitenkin hyvä tapa vahvistaa nykyisiä oikeudellisia puitteita vähemmän monimutkaisiksi ja helpommin toteutettaviksi. Sanoisin myös, että monet suosituksista, joita me olemme esittäneet ja ne, joista täällä tänään keskusteltiin ja joita, on tuotu, joita tuodaan esille tulevan parin vuoden aikana, täydentyvät sillä, mitä jäsenvaltiot ja neuvosto ehkä esittävät – ja ne voisivat olla osa laajempaa markkinoiden sääntelyn uudistamista. Tiedätte, että komissiolta on mahdollisesti tulossa ehdotus viimeistään vuonna 2018. Ja tässä yhteydessä on selvä, että tarkastelemme myös sitä, mitä hedelmä- ja vihannesalalla voidaan tehdä. Ja huolenaiheita, joita meillä on rahoitushallinnon puolella. Tiedätte, että talousarvion valvonta valiokunta tarkasteli hedelmä- ja vihannesalaa nyt maanantaina tällä viikolla. Ja meidän piti reagoida parin jäsenvaltion toimintasuunnitelmiin Yritimme laskea virhetasoja. Tässä menestyttiinkin osittain. Ja jäsenvaltiot ovat tässä toimineet. Tiedämme, että tärkeää tämä on ja meitä kaikkia yllätti kriisinhallinnon osalta se, mitä kesällä tapahtui, kun Venäjän vientikielto astui voimaan mutta viimeisen parin kuukauden aikana on vedetty markkinoilta pois yli 600 tonnia väliaikaisten toimien kautta. Jotkin ohjelmat ovat vielä vireillä tai kesken. Ja tarkastelemme kyllä tätä huolenaihetta tarkkaan. Pähkinänkuoressa sanoisin vielä, että komissio todella haluaa osallistua näihin keskusteluihin täällä. Ja kerromme teille mielellämme omista näkemyksistämme ja tutkimuksistamme kaikille niille, jotka haluavat päästä eteenpäin. Ja odotan innolla lähikuukausien hedelmällistä yhteistyötä. Bardzo proszę naszych ekspertów, but very briefly. Hyvä. Nyt asiantuntijamme voivat sitten aivan lyhyesti vastata. Olkaa hyvä. Okay, thank you very much. Uh, Kiitoksia. Kiitoksia parlamentin jäsenille näistä hyvin mielenkiintoista hyvistä kysymyksistä. En tiedä, voiko vastata yksityiskohtaisesti kaikkiin esittyihin kysymyksiin, mutta pyrin ainakin vastaamaan tärkeimpiin kohtiin Niin, mihinkäs nyt ikään merkinnyt ne? Entäs edustaja Melon esittämä asia? Kuinka voisimme yksinkertaista sääntöä, että muutamme niitä? Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Totta kai asia on niin, ettei täysin voida yksinkertaistaa mitään muutoksia, mutta en nyt voi antaa mitään, mitään yksinkertaisia ratkaisuja tähän näin. Mutta ymmärsin kansallisilta viranomaisilta ja teollisuuden kanssa olen keskustellut, että erityisesti ympäristö toimenpiteissä on aika paljon monimutkaisuutta näkyvissä. Joten ainakin, mitä olen ymmärtänyt näistä komission tutkimuksista, joka oli tavallaan kansallisten lakitilanteiden yhteenveto, että ympäristötoimenpiteitä ei pidetty kovin tehokkaina. Ja ymmärrän, että täällä on teollisuudelle myöskin laadun ja prosessilaadun suhteen paljon vaatimuksia ja sitten mm, YMP-vaatimuksia ja kuluttajien vaatimuksia. Joten täällä on paljon yksityistä painostusta tuottajille ja tuottajajärjestöille, jotta voi parantaa heidän ympäristövaikutuksien tuotteiden osalta. No, ehkä tämä on asia, jossa voidaan tehdä vielä yksinkertaistamista. Suosittelisin, että painottaisin enemmän markkinointia ja oikeastaan tämä koko järjestely alkoi siitä, että kun parantaa tuottajien tai maataloustuottajien markkinatilannetta, että ihmispääoma kysymykset liittyvät myös tähän, eli kuinka voimme sitten myöskin parantaa tätä, no tietenkin kouluttamalla, antamalla teknistä apua, näissä näillä kaikilla kenkillä, kentillä tuottajajärjestöt varmaankin hyötyisivät toimenpiteistä. Tämä olisi sellainen toimenpide, jota minä suosittelisin ja mitä pitäisi enemmän painottaa. Totta kai tuottajat vanhenevat ja jo, suuri osa heistä on yli 40 tai jopa 50-vuotiaita. Ja täällä on selkeä trendi siihen suuntaan, että ollaan jo osa-aikaisia viljelijöitä tai he ovat muuttaneet ehkä maatilan toimintaa ja monet ovat jo poistuneet markkinoilta. Ja sitten nuoret tuottajat, tästä voin antaa yhden esimerkin, mikä on heille tärkeää. Vaikka monissa hallinto tai tai muissa kursseissa yliopistolla, siellä ei juuri puhuta osuuskunnista. Ei minunkaan yliopistossa kymmenen vuotta sitten puhuttu osuuskunnista. Näytti vähän siltä, kun ne ovat tuota kadonneet täysin opintosuunnitelmista. Ja olen hyvä, olen tyytyväisenä, että nyt palaavat opintosuunnitelmiin ja niitä painoittaa enemmän koulutusohjelmissa – On hyvä, että tähän on kiinnitetty enemmän huomiota. Eli tuottajärjestön yhteistyön hyödyt ottaa paremmin esille. Sitten elintarvikeketjussa tuottajan rooli. Kyllä tuottajajärjestöt ovat hyvin tärkeä rooli, jotta tuottajajärjestöjen valtaa tässä ketjussa vahvistetaan. Tietenkin voimme olla enemmän kriittisen suhteen, mikä kokoisia ne ovat. Joko nostamme vähimmäismäärää, jotta mikä määrä tuottajia pitää olla mukana, tai sitten eh, tuemme heitä enemmän. Uskon, että puheenjohtaja tämä varmaan riittää minun osaltani. Olkaa hyvä. Grazie. Le domande sono tante e stimolanti. Tässä tuli paljon hyviä kysymyksiä ja ehkä kiinnittäisin huomiota ongelmaan, joka liittyy tuotteiden tuontiin Pohjois-Afrikasta. Vastavuoroisuus on tärkeä kysymys minulle ja kun valmistelin tätä esitystä, katsoin hieman, miten väestö kehittyy tästä vuodesta vuoteen 2050 mennessä. Ja monissa maissa väestö vähenee, vaikka kokonaismääränä maailman väkiluku kasvaa 6,5 miljardista 9 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Afrikassa väkiluku tulee nousemaan 800-900 miljoonasta miljardiin. Areflissa olemme tehneet tällaisen kaupallisen mission Tunisiaan, joka sanoi, että he eivät enää katso Eurooppaa strategisena markkina-alueena, vaan katsomme pikemminkin afrikkalaisia maita, joista on tulossa viejämaita. Joitakin, maita, joitakin vuosia sitten pidimme kiinalaisen tomaatin ongelmaa tällaisena viimeisenä ongelmana, joka saisi koko tomaatin häviämään Euroopasta. Mutta nyt kuitenkin Kiinassa vientiä ei enää oikeastaan tarvita, joten ongelma on ratkennut. Eli meidän täytyy kiinnittää huomiota väestön kasvun ja on katsottava sen mukaan, miten väestö kehittyy, mihin tuotteita on vietävä tarvitsemme vuonna 2050 noin 30 tai 50 prosenttia enemmän elintarvikkeita. Meidän on katsottava, miten maatalous tältä osin kehittyy. Sitten viljelijöiden vanheneminen. Tämä on faktaa. Tällä ei voida mitään. Ja siksi yhteinen markkinajärjestely on mielestäni väline, joka tulee auttaa yrityksiä jos vaikka viljelijä on 60-vuotias, no jos he kaikki lopettavat yhtäkkiä toimintansa, niin silloin menetämme 60-70 prosenttia Euroopan viljelijöistä, eli kyllä tätä on syytä hieman pohtia. Meidän pitää pystyä auttamaan näitä yrityksiä, jotka ovat vielä toimintakykyisiä omassa yrityksessä, mutta joilla ehkä on erityisiä ongelmia. Heillä pitäisi olla taho, joka niitä pystyy auttamaan. Ongelma siitä, että nuoret eivät lähde mukaan maatalousyrityksiin, liittyy tuloihin. Nuoret haluavat kuukausipalkan ja tämä on hankalaa nykyisessä maataloudessa järjestää kun puhun vakuutuksista, puhun tulovakuutuksesta vaikeuksien hetkellä. Ja pitäisi olla jonkinlainen puolustautumisjärjestelmä ja siksi puhuin tästä mahdollisuudesta vetää tuotteita pois markkinoilta. Ja sitten eri liitot pystyvät toimimaan juuri silloin, kun vaikeuksia on. Myös Italiassa on ollut erilaisia yritysten tulovakuutushankkeita, mutta tähän liittyy sääntelyongelma. Olemme kuitenkin nyt nähneet ensimmäisiä yrityksiä, jotka alkavat pohtia tämän kaltaisia kysymyksiä. Sitten vielä lopuksi tuotteiden kaupallistaminen, markkinointi. Jäsenval- joissakin jäsenvaltioissa on kehitetty asioita, ja pitäisi viedä eteenpäin tällaista hyvien kauppakäytänteiden koodistoa. Komissio on puuttunut tähän usein tuottajien ja muiden tähän välillä on tällainen hyvin yksityinen suhde ja tähän on vaikea puuttua, mutta uskon kuitenkin, että jos meillä olisi tällainen hyvien kaupallisten käytänteiden koodisto kautta Euroopan, sillä voitaisiin ainakin osittain puuttua tähän ongelmaan. Ja vielä sitten jalostaminen ja kriisinhallinnointi ja tämä ilmainen tuotteiden jakelu, niin tästä sanoisin sen verran, että komissio on antanut tämän meille välineenä käyttöön, enkä sitä hylkäisi kokonaan. Mutta teollinen jalostus olisi kuitenkin tältä osin hyvin tärkeää väline. On erilaisia rahoitusmahdollisuuksia, joilla tätä voidaan edistää. Kiitoksia. Ja sitten seuraava puhuja. Niin, kaksi kohtaa, josta minua kysyttiin. Kulutuksen lasku on kysymys siis tuoreiden hedelmien ja vihannesten kulutuksen laskusta. Tämä ei ole mikään uusi ilmiö ja siihen johtaneet syyt ovat monimuotoisia. Ensinnäkin maitotuotteiden kilpailu, ja ehkäpä se, että niiden käyttö ei ole välttämättä yhtä käytännöllistä. Usein sanotaan, että ne eivät ole kalli- Usein sanotaan, että ne ovat kalliita, mutta kun niitä verrataan maitotuotteisiin, niin huomataan, että ei se ole totta. Tässä on kuitenkin vähän syvällisempiäkin taustoja olemassa. Vaikka ollaan tietoisia esimerkiksi Välimeren ruokavalion terveellisyydestä, niin ruokatottumukset muuttuvat hirvittävän hitaasti. Tarvitaan paljon enemmän markkinointia, jatkuvia ponnistuksia, jotta voidaan voitaisiin todella perustavanlaatuisesti muuttaa kulutustottumuksia. Lisäksi haluan aivan selkeästi sanoa seuraavan asian. Ilmeisesti ilmaisin itseäni huonosti. Me emme millään tavalla halua viedä eteenpäin tullien laskua, vaan vaadimme vastavuoroisuutta esimerkiksi Turkin kanssa. Turkki on tärkeä Euroopan unionin ähm, äh, kumppani ja kun sinne viedään tuotteita, maataloustuotteita, niin tullit ovat 50 prosentin luokkaa. Mutta vastavuoroisuutta tarvittaisiin silloin, kun sieltä tuodaan tuotteita. Tarvitaan myöskin ympäristö- ja yhteiskunnallisen äh, tilanteeseen liittyviä toimia, kuten myöskin työvoimasäännöksiä. Äh, Kiitoksia näistä erinomaisista esityksistä. Tämä oli todella vakuuttava, Oli vakuuttavaa saada näin paljon tietoa ja varmasti käytämme tätä tietoa hyväksemme alan mukaisesti. Kiitoksia vielä kerran todella näistä hienoista esityksistä. Kiitos kaikille ja pyydän anteeksi sitä, että olemme hieman myöhässä. Silloin kun puhutaan markkinajärjestöistä, on todella syytä kiinnittää alueellisiin erityispiirteisiin huomiota. On katsottava, miten ala järjestyy sekä uusissa että vanhoissa jäsenvaltioissa. Tarvitaan pikaisia toimia, koska jos toimet tulevat myöhään, silloin tulokset ovat heikompia ja kustannukset korkeampia. Kiitoksia vielä. Nyt voimme siirtyä esityslistalla eteenpäin. Hyvä. Seuraava kohta esityslistalla on sekin tärkeä ja kiinnostava ja se, jota käsittelemme usein. Keskustelemme Rova Livia Pomodoron kanssa. Hän johtaa Milanossa tällaista elintarvikkeita ja elintarvikelainsäädäntöä käsittelevää keskusta. Muistuttaisin, että että valiokunnassa oli vieraana Franz Fischler, Expon ohjauskomitean puheenjohtaja ja sitten aikaisemmin herra Valentini, joka on IPCCn puitteissa saanut aikaisemmin rauhan, Nobelin rauhanpalkinnon. Ja tänään toivotamme tervetulleeksi siis rouva Livia Pomodoron – Tiedätte hyvin, että tätä aihetta käsitellään säännöllisesti ja tänään teemme juuri näin. Koska kaikki olemme nyt valmiina, pyytäisin, että siirrymme suoraan esitykseen. Ja vielä kerran anteeksi, että olemme myöhässä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyrin vähän lyhentämään omaa esitystä parilla minuutilla. Ja näin vähän voitte säästää aikaa. Tämä meidän keskuksemme, se on Expo 2015 yhteydessä toimiva laitos, jossa katsomme sitä, että Milano pyrkii antamaan tällä tavoin perintöä tulevaisuudelle ja kehittämään tai sen alustan, joka on ensimmäinen tärkeä askel sitä, että luodaan tällainen moninkeskeinen konventio, jossa voidaan keskustella elintarvikkeista ja laatu elintarvikkeista ja meidän tuntemuksista näistä. Oikeus elintarvikkeisiin on kaikkien tunnustama oikeus jo muissakin perustuslaissa maailmassa on tämä mainittu oikeutena oikeusjärjestelmässä. Ja meidän kunnianhimonne on tavallaan Italian viranomaisten kanssa jatkamaan tätä oikeutta ja välittämään tätä viestiä sitä Expo 2015 näyttelyn yhteydessä. Ja odotamme, että tästä tulee vielä pitkä taistelu. Meidän pitää odottaa ehkä sitten seurata YK on vuosituhannen tavoitteita ja Dubain 2020 Expoa vielä, kun pyrimme taistelemaan elintarvikkeiden jakelun puolesta. Tämä on tietenkin italialaiselle hyvin tärkeä asia. Meillä on paljon tähän liittyvää perinnettä politiikassa ja oikeuksissa. Tietenkin olemme myös sitoutuneet maailman nälänhätän vastaiseen taisteluun ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen taistelun tuomistumissa ja YKssa. Ja myöskin, myöskin vammaisten oikeuksien puolesta taistelemme. Meillä on hyvin tärkeitä virastoja, elintarvikevirasto äh, FAOn virasto muun muassa Italiassa ja EFSAn toimintaa myös. Ja tämä on toiminta, jota pitää tehdä Euroopalle. Pyrimme luomaan yhteisiä kantoja ja tavoitteita. Tämän takia olemme tässä toiminnassa mukana. Ja myöskin kunnioittaa samalla parlamentin tekemää toimintaa, jolle näin vahvempia meidän tavoitteissamme ja tehdä niistä enemmän hyväksyttäviä tai laajemmin hyväksyttäviä. Olen varma, että tämä parlamentti täällä hyväksyy elintarvikkeiden saannin tärkeäksi perusoikeudeksi. Ja voidaan näin kehittää elintarvikeketjun toimintaa Euroopassa ja vähentää elintarvikkeiden hävikkiä. ja myöskin kehitysmaissa tukea lasten ruokintaa tällä tavoin. Elintarvikkeen saanti ja hyvä, hyvän ravinnon saanti on perusoikeus kaikille, joka kuuluu myöskin vuosituhannen tavoitteisiin. Ja haluaisin muistuttaa meidän päätöslauselmistamme, jotka on vähän aikaa sitten tehty 2014, joissa köyhyyden poistamiseen puhutaan se pitäisi olla yksi tärkeimpiä pääalueita globaalissa kehityksessä vuonna 2015 jälkeen, joka perustuu sitten perusoikeuksiin, joita ihmisillä on. Tavoitteena on mennä pidemmälläkin kuin elintarviketurvallisuus, katsoa elintarvikkeita ihmisoikeuteen, joka on perusoikeus. Ja kuten tiedämme, loppujen lopuksi unionin kanta määriteltiin komissiossa monien keskustelujen jälkeen ja sai täyden tuen neuvostolta ja parlamentilta tässä tiedonannossa, jossa todettiin, että elintarvikkeita pitää tarjota kaikille, joka on unionin äh, kannan pohjana vuonna 2015 jälkeen. Kun ajatellaan juuri, että tässä on vielä pitkä tie edessämme, niin loimme tällaisen keskuksen Milanin Milanon keskuksen, jossa voidaan todellakin tavata. Mutta vastaavanlaisia eh, laitoksia ei kansainvälisellä tasolla ole olemassa. Joten pyritään muuttamaan tämän tieteellisen alan puitteissa tilannetta ja ottaa elintarviketuotanto ja talous kiintiään yhteyteen ja tukea näin kehittyviä maita tekemällä ehdotuksia pyrimme yhteistyössä toimimaan tällä alalla ja, ja katsomaan kriittisesti lainsäädäntöä ja julkista toimintaa elintarvikekentällä. Pyrimme myöskin tiedeyhteisön puitteissa puhumaan elintarvikeoikeuksista ja ottamaan erityisjärjestöjen puitteissa näitä esille vaikka akateemisessa toiminnassa sekä myöskin lainsäädännössä. Tässä ajatellaan myöskin poliittista toimintaa. Tämäkin voi tarjota sitten lisätukea sillä, siinä mielessä, että tällä elintarviketoiminnalla voimme päästä irti kriisistä tällä hetkellä äh, tukemalla elintarviketuotantoa. Meidän keskuksemme ei pelkästään ole juridisen ja teknisen alan toimija, pyrimme myöskin antamaan tietoa, jakamaan malleja, joka sitten parantaisi julkista tietämystä asioista ja näin vaikuttaisi poliittisella ja sosiaali sosiaalisella kentällä. Näin voidaan puhua uudesta uusista hyvistä yhteistä säännöistä. Hyvä puheenjohtaja Expo 215, se pitää olla mahdollisuus meille, ja se pitää olla mahdollisuus meille nähdä täällä Milanossa, että Milanossa tulee elintarviketuotannon ja, ja sen koskettavan toiminnan maailman keskus. Ja voimme siellä vakavasti jakaa tulevaisuuteen liittyviä malleja, jotta nämä antaa lisäarvoa ja myöskin pyrkiä siihen, että kaikille saadaan elintarvikkeita maailmassa. Expo 2015 on monin keskeinen toiminta ja siitä tullaan puhumaan tulevaisuudessa, joten meidän pitää myöskin valmistautua siihen tällä tavoin. Olen paljon taistellut pahan voimia vastaan toiminnassani, järjestäntörikollisuutta vastaan ja aina pyrkinyt tukemaan hyvää ja lapsia maailmassa, niin Euroopassa kuin Afrikassa. meidän pitää antaa tämä järjestelmämme ihmiskunnan käyttöön. Meidän pitää tukea tällä tavoin äh, maailman kansoja. Tämä on minun tehtäväni. Ja pyrin juuri Expon 2015 puitteissa tekemään sen, että tästä Exposta tulee enemmän kuin pelkästään tällä ikkunamaailmaan. tutkimuksen yhteydessä pyrimme saamaan aikaan tietoisuutta siitä ihmisten keskuudessa, kuinka tärkeää on herättää tietoisuutta, että maailmaa pitää vielä parantaa. Ja tämä tietenkin tapahtuu siinä mielessä hitaasti, koska aika sallii vain hitaat muutokset. Ja tietenkin ajan puitteissa nähdään aina tulevan uusia määräyksiä ja säännöksiä, Mutta kuitenkin näiden avulla pitää tarttua tähän haasteeseen. Me olemme sitä kansalaisyhteiskunnan osaa, joka ei halua jättää maailmaa sellaiseksi kuin se on. Emme halua jättää meidän lapsillemme tätä kaikkein huonointa tulevaisuutta. Me haluamme taistella oikeuksien puolesta, taistella huonoja sääntöjä vastaan ja taistella elintarvikeoikeuksien puolesta. Oikeuksia, jotka voidaan myöntää kaikille ihmisoikeuksien avulla. Koska tämä on kaikki universaalisia tunnustettuja oikeuksia. Olen tuttu, vakuuttunut, että Eurooppa tukee meitä tässä. Tämä on aika pitkä tie. Mutta tässä tänään mennään vasta ensimmäisiä askelia meidän pitää löytää vähimmäissäännöt tähän. Ja tämäkin pitää olla taattuna kaikissa maailman maissa, kaikille. Meillä on vielä paljon työtä edessämme kaikkien niiden, niiden osalta, jotka työskentelevät elintarvikekentällä jotta voidaan luoda sellainen perusta, joka sallii sen, että voimme tehdä yhteistyötä Euroopassa ja maailmassa tämän tavoitteen saavuttumiseksi. Kiitoksia mielenkiinnosta. Jako pierwszego poprosimy o zabranie głosu posła De Castro. Joo, kyllä kiitoksia. Sitten edustaja De Castro, olkaa hyvä. Tutto. Uuri. Puheenjohtaja, kiitokset ensinnäkin. Ei näin oikeastaan muodollisesti puheenjohtaja Pomodorelle, että hän on tullut tänne näin meidän valiokuntaamme kertomaan Milanon keskuksen aloitteesta elintarvikkeeseen liittyen. Ja Expo on yksi mahdollisuus tähän liittyen, kuten olen todennut tämän monet kerrat täällä. Erityinen mahdollisuus tarttua näin ihmiskunnan suuriin haasteisiin ja elintarviketurvallisuuden aikaansaamiseksi kaikkialla maailmassa, ja kaikki on meitä kiinnostanut. Te kiitokset esityksestä. Tässä viittasitte eri aloitteisiin, joita komissio on tehnyt. Kuten muistat, puheenjohtaja Sekereski totesi, täällä on ollut useampia kuulemisia jo aikaisemmin. Ja uskon, että voimme saada päätöslauselman, vähän sen tyyppisen, kuten eilen täällä päätettiin koordinaattoreiden kollegioissa, että mitä teemme lähiviikkoina, jotta voimme antaa koko parlamentin panoksen Milanon Expoon liittyen universaalisten oikeuksien osalta. Tietenkin nämä asiat liittyvät kenttä juuri meidän valiokuntamme asioon. Totta kai meidän pitää katsoa täällä luonnonvarojen ja veden hävikkiä myös, kuten täällä puheenjohtaja Pomodoro totesi. Ja meidän pitää tehdä juuri elintarvikkeiden hävikistä tärkeitä päätöslauselmia. Ja on tärkeää, että Junckerin komissio sitten toimii tämän jälkeen ja tulee elintarvikkeen hävikkiin juuri sen pohjalta, mitä edellinen komissio päätti. Tässä on suuria asioita kyseessä oikeus elintarvikkeisiin. Ottamanko tämä suuri paradoksi maailmassa? Me näemme, että liikalihavuus lisääntyy huomattavasti kehittyneissä maissa. Eli meillä on liikaa elintarvikkeita. Ja tähän sitten taas liittyy aliravitsemus toisessa osassa maailmaa. Ja tämä paradoksi tästä meillä on omalla oma taholla myöskin vastuu. Ja meidän pitää löytää oikeat ratkaisut tähän, oikeat vastaukset, tai ainakin tehdä oikeat kysymykset, jos ei muuten. Mutta kai koko maailma kysyy sitä, miten voidaan vastata tähän suureen paradoksiin. Ja uskon, että Milanon Expo on yksi mahdollisuus tähän. Se voi auttaa meitä koska tällä hetkellä luonnonresurssien käyttöön tietenkin liittyy paljon ongelman vielä, ja tämä aiheuttaa sen, että on vaikeaa saada mitä hyödytyksi oikealla tavalla. On, totta kai meidän pitää tehdä konkreettisia toimia tämän suhteen. Ja kiitokset puheenjohtaja Pomodorolle. Olemme erittäin tyytyväisiä jos voit jättää tämän puheenvuoron tänne, jotta tämä antaa meille sitten täällä myöskin inspiraatiota meidän omaan päätöslauselmaamme, jota olemme valmistelemassa. Kiitoksia. Bardzo dziękuję, panie pośle, pan poseł Zulo. Kiitoksia. Zulo seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia puheenjohtaja Pomodoro. Kuuntelin tarkkaan sitä, mitä sanoitte Ja no, pidin tätä myönteisenä yllätyksenä, koska yrittäjyyteen ja kaupallisen toimintaan liittyvien intressien lisäksi tässä piilee kaikenlaisia mahdollisuuksia tässä tapahtumassa. Ja tässä puhuttiin oikeudesta elintarvikkeisiin ja elintarviketurvallisuudesta, eli laadukkaista elintarvikkeista. Ja haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että kun puhutaan laadukkaista elintarvikkeista, ei riitä, että viitataan pelkästään hygieniakysymyksiin tai terveyskysymyksiin, vaan kun puhutaan laadukkaista tuotteista, on katsottava erityisesti ympäristöä, eettisiä ja yhteiskunnallisia ongelmia. Ne ovat niitä asioita, joihin meidän tämän tapahtuman kautta pitää pystyä pureutumaan, jos todella saamme, haluamme saada aikaan kulttuurista muutosta. Expo ja siihen liittyvien toimien pitää olla meille suuri mahdollisuus. Ja näin voi olla ainoastaan, jos pystymme muuttamaan tulokulmaa, koska lähestymistapa luontoon, ympäristöön ja ravitsemukseen täysin uudenlaisessa muodossa nykytilanteeseen verrattuna on askel eteenpäin kaiken hyvinvoinnin kannalta. Toivottavasti tähän asiaan kiinnitetään paljon huomiota ja toivottavasti Exposta ei tule pelkkä näyteikkunaa tai sellaista, että kuin, kun tapahtuma päättyy, niin asian ei kiinnitetä sinä lainkaan huomiota. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi Dante. Monsieur le Président, dans mon groupe, je voudrais à mon tour remercier Madame... Kiitoksia puheenjohtaja. Ryhmän nimessä haluaisin kiittää Pomodoroa tästä esityksestä yhteisessä alitajunnassa on käsite siitä, että halutaan viedä kehitystä eteenpäin. Ja Milano on valittu tällaisen yhteisen näyttelyn paikaksi, jotta voitaisiin edistää asiaa, jota jotkut pitävät jo menneisyyden asiaksi, mukaan lukien ne, jotka työskentelevät Euroopan unionissa. Elintarvikkeiden taso, niiden saatavuus ovat kuitenkin asioita, jotka ovat myös tulevaisuudessa tärkeitä. Ja epäilemättä ne ovat myös asioita, joita on yhä vaikeampi ratkaista energiakysymyksen vuoksi. Ja siitä syystä mielestäni tällaisen yleisen esittelyn järjestäminen on todella tärkeää. Meidän kannattaa tähän tilaisuuteen tarttua. Siinä ovat tärkeitä myös nämä aloitteet, joita te olette tehneet, sillä elintarvikkeet ovat myös tällainen kulttuurikysymys. Sen myötä, mitä Milanossa on tapahtunut, tämä viesti on viesti, joka välitetään koko maailmalle. Ja käsittääkseni tämä on myös teidän aloitteenne tavoite. Ja haluan minäkin puolestani siis kiittää teitä tästä esityksestä ja haluan vakuuttaa teille sen, että me tuemme teitä tässä aloitteessanne. Dziękuję. Pan poseł Agniu. Kiitoksia. Agnew seuraavaksi. Kiitoksia. Olen kiinnostunut ku- kuulemaan tätä esitystä. Täällä mainittiin jätteet. Valtava määrä menee jätteisiin elintarvikeketjussa. Tässä oli kaksi asiaa, joita kannattaa ehkä, joista kannattaa kysyä teidän näkemystänne. Ensinnäkin elintarvikkeen jätteet Ennen ne sijoitettiin äh, sijoille ja, ja niillä oli oma nimensäkin. Porsat söivät mielellään elintarvikejätteitä ja sitten me söimme porsat myöhemmin. Nyt ongelmana on se, että nyt usein puhutaan, puhutaan esimerkiksi siitä, että eläinsairaudet leviävät, eläintaudit leviävät. Meillä on Britanniassa ollut suu- ja sorkkatauti näiden jätteiden myötä. Niitä huolimatta tuo elintarvikejätteet ovat maukkaita ja porsaat syövät niitä mielellään. Eli onko tämä sellainen, joka on aivan esihistoriallinen käytäntö, eikö siihen voida enää palata? Toinen jätteisiin kuuluva asia liittyy teuraspuoleen, jossa teurasjäte oli korkeaproteiinista ja sitä Mm, siitä prosessoitiin uudestaan rehua. Ja nyt tiedämme, että tehdäänpä mitä hyvänsä, niin sama laji ei saa syöttää samalle lajille. Eikä joka tapauksessakaan tulisi syöttää ö, märehtiöille eläinproteiinia. Mutta ei ole ongelmia siinä, että siipikarjalle syötetään taas märehtiöiden proteiinia tai sikaiden porentiinia tai päinvastoin, kunhan tuo lajiraja ylitetään. Mutta jälleen kerran yleisesti ottaen sitä vastustetaan. Minäpä vain pohdin, että mitä mieltä te olette. Siinä meillä on jätettä, on tapoja käyttää sitä. Olemmeko valmiita tekemään näin? Panie pośle, ale te obierki się gotowało, także nadawało im się nową formułę. Nową... Kiitoksia. Seuraavaksi kollega. Tässä oli siis kollega valmiina Paulsen, teidän vuoronne. Tack, herr ordförande. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja tervetuloa tänne. Asia on niin, että maapallon ja ihmiskunnan tulevaisuus johtaa siihen, että tänä päivänä ollaan seitsemä, meitä on 7,5 miljardia täällä pallolla, todennäköisesti 3-40 vuoden sisään määrä kasvaa 10 11 miljardiin. Meillä on kuitenkin vain tämä yksi maapallo. Ei se kasva mihinkään. Emmekä me voi löytää uuttakaan maapalloa, johon voidaan siihen mennessä muuttaa. Edessämme on siis aivan ehdottoman uskomaton kokonaishaaste. Meidän täytyy pitää ilmastokunnossa. Meillä täytyy olla vettä, sekä makea vettä että merivettä. Meidän täytyy kyetä säilyttämään monimuotoisuus luonnossa. Meidän täytyy selvitä ja meidän täytyy kyetä tuottamaan riittävästi elintarvikkeita. Ja on aivan selvää, että meillä täytyy olla tehokkaampi elintarvikeketju kuin meillä tänä päivänä on. Se on yksi osa tätä kaikkea, mutta henkilökohtaisesti minä olen nyt riittävän vanha toteamaan, että minä itse kykenen muistamaan maailmansodan. Olin nälkäinen, näin nälkää lapsena. Joten minulla on kovin henkilökohtainen suhde siihen, että minun mielestäni me unohdamme sen, että keskustellaan solidaarisuudesta, me puhumme laadusta, ruoan laadusta, no sehän on ihan hirvittävän hyvä, mutta eikö meidän pitäisi myös huolehtia siitä, että me me vain tässä kerää laskeja ympärillemme, vaan jätämme huomiota sen, että miten kaksi miljardia lasta näkee nälkää tulevaisuudessa. Me voimme mennä vaikka pakolaisleirille Libanonissa, onko siellä ruokaa? Sen minä haluaisin, että ottaisin mukaan tässä keskustelussa. Minusta tuon tähän, tuon tähän mukaan oman muistoni, minun oman käsitykseni noin viisivuotiaana erittäin nälkäisenä lapsena. Ja silloin minun unelmani oli se, että kun rauha tulee, niin minä saan syödä. Ja kun saan ruokaa, niin silloin minusta tulee paksu. Ja kun minä olen paksu, niin silloin olen kaunis. Kiitoksia. <laughs>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 Oikeus ruokaan on erittäin tärkeä oikeus. Ja joskus puhumme myöskin oikeudesta veteen, juomaveteen, joka on myös hyvin keskeinen osa ruokavaliotamme. Minua kiinnostaisi tietää, että onko teillä mitään ehdotuksia tähän liittyen, koska täällä on paljon eroja Euroopassa ja, ja muualla maailmassa siis elintasoon ja tuloihin liittyen. Täällä on ihmiset, jotka voivat, voivat joka päivä syödä niin paljon kuin haluat ja paras laatuista ruokaa, kun taas on ihmisiä, jotka elävät köyhyysrajan alapuolella. Ja kuten täällä edustaja Paulsen totesi juuri. Niin miten te näette sen, että miten voimme taata sen, että kaikilla on pääsy elintarvikkeisiin? Perustuu vähintään siinä, että on palkka ja että saamme tietynlaisen tason maksuja – ihmiset, jotka vaikka elävät yksin, joilla on olla vammaistausta myöskin, meidän pitää taata myös, että, että heilläkin on käytännössä oikeus ruokaa, eikä ole pelkästään paperilla. Kuinka tämän voidaan panna täytäntöön? Kiitos. Kuulimme parlamentin jäsenten kysymykset ja voisimme pyytää, että Rova Pomodoro vastaa niihin. Olkaa hyvä. Olen tyytyväinen siihen, että sain tilaisuuden tulla tänne. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Koska näistä esitetyistä kysymyksistä ymmärsin, kuinka tärkeästä asiasta on kyse. Ehkäpä meillä ei ole muuta kuin tämä yksi mahdollisuus. Mahdollisuus, jonka saamme tämän Expo 2015 kautta. Olen täysin yhtä mieltä siitä, että emme saa hukata tätä mahdollisuutta, joka liittyy moniin ongelmiin ympäristössä, luonnossa, veden käytössä, tuotantovälineiden käytössä ja ruoan jakelussa. biologisessa monimuotoisuudessa on ongelmia, erilaisen viljelyn tai viljelyn e- eroissa eri maissa. Ja usein vain harvat tästä hyötyvät. Muistin tässä että meillä on suuri riski maailmanlaajuisesti siinä, että meistä voi tulla tällainen hieno näyttämö, jolla voidaan esittää hieno teatteriesitys. Minulla on teatterikokemustakin, joten tiedän mistä puhun. Mutta voi käydä niin, että taustalla ei ole sitten oikeanlaista sisältöä, eli tämä voi olla riski meille kaikille. Eli käyttäkäämme tämä mahdollisuus. Siksi olenkin täällä tänään, koska haluaisin, ja kiitän niitä, jotka osoittivat solidarisuutta tätä hanketta kohtaan. Meidän on saatava aikaan myös kulttuurisia muutoksia ja lähestymistavan muutoksia ihmiskunnan, muut, eh, ihmiskunnan ongelmiin. Henkin jääminen on keskeinen kysymys, sitä kukaan ei voi kieltää ja on täysin selvää, että tässä ongelmavyhdissä, jossa on lukuisia ulottuvuuksia. Ja täytyy välttyä siltä, että esitetään vääränlaisia lausumia, mutta työ ei välttämättä kanna sitten mitään hedelmää. kun näitä asioita käsitellään, niin täytyy muistaa, että meillä todella on vain yksi maapallo, jota itse koko ajan omin käsin tuhoamme niin, että tuhoamme luontoa, haalimme itsellemme muiden omaisuutta – Ja tästä sanoisin, että tämä perustavan laatuinen aihe on todella se, mikä meillä on nyt edessämme ihmiskuntana. Valtavat riskit, valtavat ongelmat, ilmasto, joka on täysin erilainen kuin ennen. Ja meillä on eroja, jotka liittyvät uusiin elintarvikesykleihin. Me olemme osa luontoa, mutta luonto on entistä heikommassa jamassa ja meidän on todella ajateltava tätä kaikkea aikaa. Ei juurikaan enää ole. Ja siksi lähdimme uneksimaan silmät auki tästä tavoitteestamme Toivottavasti tähän saadaan todella konkreettia. Itse olen konkreettinen henkilö. Minulla on unelmia, mutta silti muistan, että on oltava jalat maassa, on tiedettävä, minkä sen suhteen tekee työtä ja minkä eteen tekee työtä. Tässä voidaan onnistua vain, jos meillä on taustalla todellista solidaarisuutta – ja jos pystymme luomaan pieniä YK mukaan vähimmäissääntöjä, jotka ovat päteviä kaikille, joita kaikki noudattavat, jos sääntöjä on, niin eihän niitä kaikki noudata. Ne jätetään huomiota, mutta pitäisi päästä tilanteeseen, jossa todella kaikki niitä täytäntöön panevat ja ratifioivat ja sanovat, että tämä perustavanlaatuinen perus, perusoikeus taataan kaikille ihmisille tällä maapallolla. Tiedostan hyvin sen, että edessä on pitkä tie, johon liittyy tiedon kartuttaminen ja se, että tiedostetaan rajat, joita ratkaisuilla on. On oltava vakuuttuneita siitä, mitä tehdään, ja on löydettävä solidaarisuutta ja nämä vähimmäissäännöt, joita kaikki noudattavat. Ja voimme onnistua ainoastaan, jos tiedämme, mitä todella haluamme. Pieni esimerkki. Vuoden 2020 Dubain tapahtuma ja eh, Expo jossa käsitellään teknologioita ja innovaatioita. Miksi haluamme jo nyt luoda tällaisen sillan vuoden 2020? Miksi Expo ja siinä mukana olevat ihmiset eivät itse hoitaisi tätä? Tietyin keinoin pystytään ratkaisemaan jotakin käytännön ongelmia – mutta ei kaikkia. No minulta kysyttiin, mitä mieltä olen siitä, että ruokajätteitä voidaan syöttää esimerkiksi sijoille. Chicagon teurastamo, joka on maailman kuulu, on useiden vuosien, lähes tulkoon vuosisadan ajan ollut suurin Chicagon kaupungin äh, teollisuuden ala tai toimija. Ja vuonna 1993, kun järjestettiin Chicagon Expo, niin äh, tämän äh, teurastamon ympärille rakennettiin Wealth City. Siellä käytettiin äh, silloin näitä teurasjätteitä märehtiöiden ruokintaan, mutta myös ähm, lannoitteisiin. No, oliko tämä nyt sitten oikein vai väärin? No, ei tämä ole oikeastaan minun tehtäväni tätä kommentoida, mutta sen voin sanoa, että että elintarvikejäteongelmat ja monet muut ongelmat, kuten liikan lihavuus toisten osalta ja aliravitsemus toisten osalta, on laaja kokonaisuus, johon puututaan esimerkiksi Expo Milanossa ja teidänkin asiakirjoissanne. Halutaan puuttua elintarvikkeiden pois heittoon, halutaan vähentää jätteen määrää minimiin ja pyritään siihen, että jos jätettä jää, niitä käytettäisiin sitten tasapainoisella tavalla hyväksi. No en ole tässä asiassa asiantuntija. En ole tottunut siihen, että puhun asioista, joita en tunne, mutta sen voi sanoa, että tämä yleisluonteinen ongelma elin elintarvikejätteiden vähentämisestä on esillä aika voimakkaastikin tuossa ekspossa. Kiitokset puheenjohtaja, kiitos kaikille. Pyydän anteeksi, jos käytin liikaa aikaa. Ja vielä yksi pikkuinen viimeinen asia tähän loppuun. Tämä Matka, jolle olemme lähteneet, on aika paradoksaalisesti sellainen, että se on kuin se olisi Expo 2015 päätelmä. Tässä kyseessä on pitkä matka. Halutaan käydä läpi yleisluonteisia kysymyksiä ja päästä tätä kautta siihen, että toimimme yhdessä ja vakautamme tietoa niin, että voimme hyödyttää koko ihmiskuntaa. Ja haluamme välttyä siltä, että vain harvat voivat rikastua rikastumistaan, kääriä voittoja ja muut kärsivät köyhyydessä. Tätä taustaa vasten kysyisin nyt teiltä täällä valiokunnassa ja koko parlamentissa, voisitteko auttaa meitä tällä matkallamme? Voitteko olla mukanamme näissä toimissa? Käydämme tässä usein puoleen tiedon ja kokemusten perusteella ja sen perusteella, mitä saamme aikaan, mikä ehkä voisi vaikuttaa hyödylliseltä kaikille, ei ainoastaan harvoille ja valituille. Kiitoksia. Kiitoksia teille. Uskoakseni tämä viesti voidaan tiivistää siihen, mitä Dantan sanoi. Milanosta pitäisi välittää viesti koko maailmaan. Viesti, joka koskee elintarviketurvallisuutta, ravitsemuksen laadukkuutta ja sitä, että kaikki saavat elintarvikkeita. On kiinnitettävä huomiota ympäristökysymyksiin, energiakysymyksiin, tietoon, innovaatioihin. Olen varma, että johtamanne keskus edesauttaa tämän viestin eteenpäin viemisessä. Kiitoksia vielä kerran meidän puolestamme. Tiedätte, että De Castro on meidän Expo-lähettilämme, joka seuraa tarkkaan Expo silmällä pitäen sitä, mitä valiokunnassamme tapahtuu. Me voimme toimia aktiivisesti ja välittää näitä viestejä Milanosta eteenpäin. Kiitoksia nyt sitten eteenpäin esityslistalla kohta 14. Kyseessä on lyhyt esittely parlamentin tutkimuspalvelujen pääosaston edustajalta. Tämä on palvelu, joka haluaa tarjota tukea parlamentin jäsenille. Uusi pääosasto luotiin ensimmäinen marraskuuta 2013. Tähän pääosastoon on sulautettu erilaisia analyysiä, tutkimusyksiköitä parlamentista ja valiokunnista. Tämä oli aikaisemmin press lehdistöpääosasto. Tähän on yhdistetty eurooppalaista lisäarvoa tutkivat yksikkö ja sisäisiä politiikkoja käsittelevä yksikkö. Ja nyt on saatu aikaan täysin uusi, tai lisätty täysin uusi yksikkö tähän, eli Euroopan parlamentin tutkimuspalvelut, joka tarjoaa asiakirjoja ja tutkimusapua yksittäisille parlamentin jäsenille ja eri alojen julkaisuja, kun parlamentin jäsenet tätä pyytävät. Näin on syntynyt siis Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu, joka tarjoaa tutkimustietoa, jossa otetaan huomioon parlamentin toimet. Tässä siis yhdistettiin kolme pääosastoa. Katsotaan vaikutusten arviointi, pääosasto ex ante ex post arviointi, sitten Euroopan lisäarvo, yksikkö ja sisäisiä politiikkoja ja toteutettuja politiikkoja tutkiva osasto. Joseph Dunn johtaa uutta pääosastoa ja hän on valmis esittelemään nyt yksikönsä toimintaa. Olisimme vierallemme kiitollisia siitä, että hän voisi esitellä meille todella tämän uuden pääosaston toimintaa ja tuloksia. Täällä ei valitettavasti enää ole kovinkaan paljon parlamentin jäseniä paikalla, joten ehkä olisi hyvä saada tiedot myös kirjallisesti ja sihteerin kautta kaiken käyttöön. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen täällä edustamassa uutta pääosasta, joka on vain vuoden vanha, eli vielä aika uusi. Ja kuten totesitte puheenjohtaja, tässä on periaatteessa kolme oleellista osiota. Tuo kirjasto, EPRS. Ja sitten kokonaan uusi palvelu, joka on jäsenten tutkimuspalvelu, jonka tavoitteena on tarjota yksittäisille jäsenille aivan ajankohtaista tietoa. Ja kolmas pääosasto, jota minä johdan, jossa harjoitetaan vaikutusanalyysejä ja katsotaan eurooppalaista lisäarvoa. Pääosaston tavoitteena on tarjota ja edesauttaa valiokuntia valvontatehtävissä, tarjota niille työkaluja ja tilat äh, valiokunnassa tehtävälle työlle. Pääosasto syntyy tunteesta, että Euroopan parlamentti on kovin vahva lainsäädäntövaiheessa ja se tuottaa hyvin erilaisia tarkistuksia, mutta ehkäpä ei toimi yhtä tehokkaasti valmisteluvaiheessa tai myöhemmässä vaiheessa. Joten me pyrimme auttamaan tätä poliittista lähestymistapaa valiokunnissa. Millä tavalla voimme auttaa teitä ja valiokuntaanne? Teemme sen kolmella eri tavalla. Ensinnäkin katsomalla eteenpäin tarjoamme ennaltaehkäisevää työtä. Me teemme lainsäädännöllisiä aloitekertomuksia, joissa arvioidaan lisäarvoa, ja ne liittyvät artikloihin 3-5 sopimuksia, joka tarjoaa Euroopan parlamentille epäsuoran aloiteoikeuden ottamatta pois valiokunnan aloiteoikeutta. Edellisessä keskustelussa sanottiin, että Castor odotti Junckerilta ehdotusta elintarvikkeista, mutta jos sitä ehdotusta ei tehdä, niin tämä valiokunta aivan hyvin voi tämän aloitteen tehdä artiklan 2-5 nojalla oma-aloitteisena lausunnolla ja näin painostaa komissiota tekemään ehdotuksen ja tekemään ehdotuksen, joka sitten vastaa teidän valiokuntanne tarpeita. Lisäksi laajemmin katsoen meillä on tämä määrällistämisvelvoite, eli edesauttaa valiokuntia katsomaan määrällisesti näitä tavoitteita. Sitä varten teemme erilaisia kertomuksia, ne voivat olla erityisalueelta tai yleisiä. Esimerkiksi kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että meillä ei ole eurooppaista puolustusta tai että meillä ei ole kokonaisia toimivia sisämarkkinoita. Pyrimme määrittelemään näiden asioiden kustannukset Ja sitten tämä otsikko, katsotaan tulevaisuuteen, meillä on STOA, joka tekee hyvin paljon työtä eturinnassa ja on hieno nähdä, että sen aktiivinen jäsen on tänään täällä paikalla. STOA tarjosi myös teille kertomuksen viime vuonna. Teknologian vaihtoehdot 10 miljardin ihmisen ruokkimiseksi, mikä on tietysti erittäin oleellista tämän keskustelun puitteissa, jota täällä tänään käytiin. Siinä puhuttiin siitä, että todennäköisesti me kykenemme vastaamaan niihin elintarviketarpeisiin, joita tulevilla sukupolvilla on. Myös siinä, mitä Pomodoro totesi, niin pyrimme keskustelemaan näistä asioista lisääkin ja hyödyntämään niitä fasiliteetteja, joita STOA-paneeli tarjoaa. Sitten toinen laajapohjainen työalue koskee täytäntöönpanoa, jälkikäteisvaikutusarviointia. Tässä kohdin olemme viime lokakuussa muistaakseni tehneet valiokunnalle ne lyhyen arvion, joka on saatavilla jäsenille, jossa on kuvailtu tuota, tuotannon ja merkintöjen tilannetta ja sitten saimme siitä aikaiseksi alustavan arvion ja sen jälkeen myös tehtiin muita arvioita. Ja siinä on analysoitu komission vaikutusanalyysiä ja vaikutuksia tällä alalla, jota valiokuntanne mahdollisesti haluaisi sitten korjata. puolella meidän päätehtävänämme on tukea näiden arvioiden lisäksi tukea valiokuntaanne silloin, kun teette täytäntöönpanokertomuksia. Nämä ovat omalaitteisia kertomuksia, joissa mitään kiintiöitä ei ole. Aiemmin sanottiin, että valiokunnat saivat tehdä niitä yhden vuodessa, mutta nyt tuo rajoitehan on valiokuntapuheenjohtajien ja puheenjohtajakokouksen toimesta poistettu. Kyseessä on väline, joka teillä on käytössä, joiden avulla voidaan arvioida tilannetta ja me tietysti tuemme sitä sitten todistein. Toivoin samalla, että jos me arvioimme tätä paremmin, niin saamme vaikka esimerkiksi parempaa lainsäädäntöä ja voimme oppia täytäntöönpanosta niin, että voitaisiin sitten katsoa tätä tulevan lainsäädännön täytäntöönpanoa. Ja kolmas laaja-alainen otsikko on etukäteisvaikutusanalyysi me pyrimme tukemaan valiokuntia silloin, kun olette tuossa varhaisvaiheessa prosessissanne ja tarkastelette komission vaikutusanalyysiä ja te pohditte niitä eri strategisia vaihtoehtoja, joita teillä on. Tarjoamme analyysejä, joiden avulla näitä voidaan tehdä. 6-8 sivun mittaisen asiakirjan avulla voimme myös auttaa valiokuntaa tarjoamalla yksityiskohtaisempia vaikutusanalyysiä, jos olette sitä mieltä, että tällaista lisäyksityiskohtaa tarvitaan tai halutaan tehdä joku lisäarvio ja tai valiokunta on sitä mieltä, että jotain aluetta ei katettu Euroopan komission puolelta. Lopuksi vaikutusanalyysi. Muuten me olemme yhä enemmän tekemässä analyysejä näistä tärkeistä tarkistuksista. Olemme sitä mieltä, että yhä useammat perustelut ovat sen puolella. Ja jos näin päästään trilogiin ja tälle on pohjalle perustelut, on järkeily, on olemassa todistet sille kirjallisena, niin siitä on tietysti hyötyä sitten avoimuusprosessissa, kun halutaan tarjota selkeät perustelut sellaisille tarkastuksille, kun ne poikkeavat voimakkaasti komission tekemistä ehdotuksesta. Tällaiset vaikutusanalyysit ovat aina ulkoistettu ja se on valiokuntapuheenjohtajan kokouksen valinta. Eli siinä puheenjohtaja kaikki. Voimme auttaa teitä silloin, kun teette täytäntöönpanotyötä, silloin kun teette lainsäädäntöaloitteita ja mietintöjä. Me voimme auttaa kaikessa, mikä liittyy vaikutusanalyysiin. Meillä on paljon erilaisia tuotteita – Olemme työskennelleet monille valiokunnille tähän mennessä, kuten myös teidän valiokunnallenne. Ja meillä on paljon erilaisia asiakirjoja, erilaisia tutkimuksia, hyvin asepitoisista arvioinneista, jossa on lähteitä jota on prosessoitu sitten valiokunnalle hyvin lyhyisiin faktatiedostoihin, josta on hyötyä teidän työstänne. Toivottavasti tämä on liian pitkä ja saitte riittävästi tietoa. Kiitoksia puheenjohtaja. I'm willing to answer any questions. Ja luonnollisestikin vastaa kaikkiin kysymyksiin, jos niitä haluat testata. Bardzo dziękuję panu za prezentację. Kiitoksia tästä esityksestä. Ja kiitoksia myös kaikesta materiaalista, jota tuotatte säännöllisesti, jota itsekin käytän. Tämä materiaali on todella laadukasta ja arvokasta. Seuraavaksi Rope. E, labai Kiitoksia tästä tiedosta. Tässähän on hyvin hyödyllinen palvelu kyseessä. Ja Tämä palvelu tuottaa hyvin korkealaatuisia tuotteita. Kokemukseni työstä täällä ei ole kovinkaan pitkäaikaista, joten haluaisin kysyä vähän käytännön järjestelyistä. Kenen puoleen pitäisi kääntyä, kenen, kenen pitää kääntyä teidän puoleen, siis valiokunnan vai yksittäisen jäsenen? Pitääkö meidän kysyä teille jostain kokonaisongelmasta, voi voimako pelkästään keskittyä yhteen tai kahteen ongelman aspektiin ja paljon nämä maksavat ja kuinka nämä organisoidaan. Kiitoksia. To Kiitos. Haluatko vastata? Kiitoksia tästä kysymyksestä. Tämä vaikutusten arviointi ja lisä arvopuoli työ, palvelee valiokuntia. Tässä toimitaan valiokuntien pyynnöstä. Yleensä koordinaattorit tai valiokunnat päät, valiokuntien koordinaattorit päättävät, haluavatko he vaikutusten arvioinnin tai muuta. Tässä vastaukseni. Sitten muissa mietinnöissä tuki on automaattista. Eli automaattisesti laadimme tällaisen eurooppalaisen isäarvon arvioinnin ja vastaukset tavallaan räätälöidään valiokunnan tarpeisiin. Saamme tietoa monista lähteistä ja arvioimme, mitä asiakokonaisuuksia työssänne käsittelette. No, tuolla tutkimuspalvelulla on enemmän resursseja ja he vastaavat sitten yksittäisille mepeille. Enkä tiedä oikeastaan mistään rajoituksista, paitsi että briefaus ja viite pyynnöissä kirjastolle on ero. Sitten budjetista se jää pilkun alle miljoonan. Ja se kattaa kaikki valiokunnat. Eli ei ehkä aivan niin avokätinen budjetti kuin miltä alun pitäen kuulostaa. Toivottavasti tämä vastaus tyydytti teitä. Kiitoksia. Lisäisin tähän vielä yhden asian. kirjaston tarjoamat palvelut ovat kehittyneet huomattavasti ja käyttöömme annettava materiaali on hyvin ymmärrettävää ja avointa, joten tuota materiaalia todella kannattaa hyödyntää. Meillä on nyt monia tukimahdollisuuksia meppien työhön. On tärkeää, että näistä mahdollisuuksista alusta pitäen, valikauden alusta pitäen kerrotaan parlamentin jäsenille, koska nämä välineet ovat meidän työmme kannalta äärimmäisen tärkeitä, kun laadimme lausuntoja tai mietintöjä tai muuta, muita asiakirjoja. Kiitoksia vielä kerran vieraallemme. Ja pyytäisin todella, että tietoa näistä palveluista välitetään eteenpäin kaikille kollegoille. Toistan vielä sen, että koska on jo torstai, täällä ei ole kovinkaan paljon enää väkeä paikalla ja on tärkeää, että kaikki kollegat saavat nämä tiedot. Kiitoksia tästä. Nyt olemme saaneet tämän esityslistan kohdan käsitelty ja siirry, siirrymme eteenpäin. Täällä kuitenkin Petir pyytää vielä puheenvuoroa. Kiitoksia Haluaisin kiittää Akri-valiokunnan puheenjohtajaa tästä luottamuksesta, jota olen saanut nauttia täällä. Ja haluan kiittää myöskin kaikkia edustajia ja asiantuntijoita. Ja todeta, että heidän työnsä on hyvää. Ja se kaikki, mitä tämän pyöreän pöydän yhteydessä pitää tehdä vielä, tulemme tekemään. Mutta tulee sitten näihin ehdotuksiin liittyen jatko, jatkoesitystä suhteen on myöskin valmiita työstämään tätä jatkossakin. Kiitoksia. Tämä oli hyvin rikas kokous, jossa käsittelimme monia eri aiheita. Ehkäpä jollain toisella hetkellä voisimme käsitellä tällaisia akateemisempia kysymyksiä ja syventäisimme tiettyjä tutkimuksia. Nyt sitten seuraava esityslistan kohta, kohta 15, agrivaliokunnan koordinaattoreiden antamien suositusten hyväksyminen. Nämä kaikki suositukset on teille lähetetty sekä paperiversiona että sähköpostitse Toivottavasti olette ehtineet käydä ne läpi ja jos mitään kommentoitavaa niiden osalta ei ole, voimme hyväksyä suositukset. Ja muissa asioissa ei ole puheenvuoropyyntöjä ja kuten tiedätte, seuraava kokouksemme on 23. helmikuuta kello 15. 18.30 puhumme maitopaketista, maitoalan tulevaisuuden näkymistä. Aihe on äärimmäisen tärkeä ja monimutkainen. Kuvittelen ja ajattelen jo nyt, kuinka paljon puheenvuoropyyntöjä silloin tulee. Varmaan aika, puheaika pitää rajata yhteen minuuttiin. Sitten seuraava kokous on 24. helmikuuta 9 12.30 ja 15.18.30. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei enää ole, päätän kokouksemme tähän. jouduin rajoittamaan puheaikoja. Se ei koskaan ole mukavaa. Voin vain kuvitella, mitä mieltä minusta olette, mutta näin tämä toimii. Kiitoksia kaikille. Hyvää kotimatkaa. Ja tapaamme seuraavassa kokouksessa. Kiitos kaikille ja puheenjohtaja ystävällisesti kiittää myös tulkeja. Kiitoksia myös asiakkaille. Kiitos ja hyvää kotimatkaa.